Mesdames, messieurs, bonjour! Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvää iltapäivää kaikille. C'est avec une grande joie. Olen erittäin iloinen ja erittäin otettu siitä, että meillä on näin hieno kunnianarvoisa tilaisuus käsillä meidän valiokunnallemme. Tämä on ensimmäinen kerta ja voisinpa sanoa, että Euroopan parlamentillekin ensimmäinen kerta kun me olemme järjestäneet tämän suuruusluokan tapahtuman, kansalaistapahtuman Citizen Event. Täällä läsnä olevat kollegani olivat sitä mieltä, että me halusimme avata tämän suuren tapahtuman, kansalaistapahtuman, halusimme avata sen suureen tyyliin, eli meillä on ovet auki tälle tapahtumalle liikenne- ja matkailu te olette hyvin monilukuisina täällä paikalla. Ehkä noin 150 kansalaista kaikista Euroopan maista. Te olette tulleet kuuntelemaan meitä, kertomaan meille asioista ja niin esittämään kysymyksiä. Minä ja kollegani olemme erittäin iloisia tästä suorasta, avoimesta vuoropuhelusta. Me olemme täällä paikalla myös kuunnellaksemme teitä, kuullaksemme teitä ja ja me haluamme myös saada kuulla teidän huolenaiheitanne ja kysymyksiäni. Kiitos Rova Grapinille, joka on kutsunut tänne valtuuskunnan maastaan Romaniasta. Tervetuloa valiokuntaamme tänä iltapäivänä. Alankomaat hyvin edustettuina. Wim van de Kamp on kutsunut heidät. Yes, you. Ja tietysti varapuheenjohtaja herra Koch on kutsunut saksalaiset paikalle. Tervetuloa. Ranskalaiset istuvat salin perällä. En tiedä miksi. Tervetuloa. Ranskan valtuuskunta, joka on hyvin moniilmeinen nuoria opiskelijoita, myös AY-ihmisiä. Mm, vähän eri elämän alueelta. Ja tässä kokoussalissa halusimme järjestää tämän kokouksen. Miksi tämän tapahtuman halusimme järjestää nimenomaan tässä salissa tästä aiheesta, koska liikenne kuuluu teidän jokapäiväiseen elämäänne. Liikkuminen kuuluu siihen kotoa työhön. Esimerkiksi ja usein sen mukaan valitaan myös asuinpaikka, haluaako asua kaupunki- vai maaseutuympäristössä. Teidän terveyttenne liittyy siihen, ilma, jota hengitätte. Se, se on myös yksi keskeinen osa teidän jokapäiväistä talouttanne liikennemuolta. 13 prosenttia EU-budjetista menee liikenteeseen, mutta missään nimessä emme pysty vastaamaan tämän vuosisadan haasteeseen, ellei me rupea vaihtamaan liikkumismuotoamme, liikennemuotoja. Meillä on kaikilla täällä varmasti yksi tavoite, pelastaa meidän rakas maapallomme ja tällä hetkellä ilmaston kannalta tilanne on tosi huono. Kun puhutaan liikenteestä, meillä on ilmastohaaste edessämme, meillä on moraalinen velvoite ratkaista tämä ja velvoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Muistutan teille tässä, että vuonna 2050 ne pitäisi vähentää 60 prosentilla. Tässä vain yksi esimerkki, koska, tämä, koska ilmailusektori on ehkä mahdollisesti myös edustettuna tässä salissa. Jos me emme tee mitään, niin näitäkin ilmailuliikenteen kysymyksiä pitää työstää. Siis ilmailuliikenne tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä, eli meidän pitää myös vähentää hiilijalanjälkeämme tuollakin elämänalueella. Ehkä tärkein asia viimeiseksi, eurooppalainen ulottuvuus. Liikenne on äh, ovenavaus muille se on ovenavaus toiselle ihmiselle. Sen takia me voimme ihan val- täysin hyvin ajatella, että me olemme lähdössä suureen inhimilliseen seikkailuun, joka on eurooppalainen hanke. Tässä talossa, tässä rakennuksessa joka päivä meillä on tämä ajatus mielessämme. Aina paremmin yhdistää Euroopan kansalaiset keskenään, saada heidät tuntemaan yhteenliitetyiksi. Tämä on meille intohimoinen hanke, jonka me haluamme jakaa teidän kanssanne tänään tämän valiokunnan puheenjohtajana minä haluan kiittää siitä, että olette tulleet tänne paikan päälle, olette nähneet vaivaa eri tavalla ja me todella olemme innokkaita kuulemaan teitä. Ehkä me tämän kahden tunnin aikana meidän tiimimme kanssa tulemme ymmärtämään toisiamme. Minusta on tärkeää, että me ymmärrämme teitä ja että te ymmärrätte meitä, että teillä olisi jotakin avaintekijöitä, jotta ymmärtäisitte paremmin, miten meidän toimielimemme toimivat. Tämä sali, jossa, jossa me teemme työtä, ette tee vaan missä me teemme työtä, jossa te olette tänä päivänä. Nämä ovat meidän työtilojamme. Se on lain, me olemme yhteislainsäätäjiä. Täällä me nimenomaan laadimme lakitekstejä. Edustajat, euroedustajat valiokunnissa kokoontuvat esimerkiksi tässä salissa suhteutettuna heidän poliittiseen painoarvoonsa tässä parlamentissa. Kaikki meidän kokouksemme ovat julkisia. Ne lähetetään suorana verkkoon. Eli avoimuus myös. Tässäkin tulee esille demokraattinen keskustelun, demokraattisen keskustelun pitää olla avointa. Se on meidän perusperiaatteemme ja meidän keskustelumme tulkataan kaikille EU-kielille. Se on EUn yksi erityispiirteistä, että meillä on monikielinen parlamentti, joka toimii erittäin hyvin. Kiitos siitä erittäin ammattitaitoisen tulkkitiimin ja pyydämme, että taputatte heille, koska he ovat kanssanne koko iltapäivän. Hyvät kansalaiset, teillä on edessämme eurooppalaisia europarlamentaarikoita, jotka edustavat eri poliittisia puolueita. Täällä edessä meillä on, miten täältä puheenjohtajan tuolilta katsottuna tämä rakentuu. Täällä on valiokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, herra Koh, varapuheenjohtaja, herra Rike on tulossa, toinen varapuheenjohtaja. Ja yleisesti ottaen he ovat minun varapuheenjohtajia, ensimmäinen ja toinen ja kolmas, neljäs varapuheenjohtaja. Vous avez... Sitten <clears throat> on e-, muita erittäin tärkeitä ihmisiä valiokunnissa, jotka ovat koordinaattoreita. Koordinaattorit ovat vähän eri, eri, erityyppisiä meppejä. Heillä on erityistehtävänä tuoda esille poliittisen ryhmänsä linjaukset, käyvät keskustelua oman ryhmänsä sisällä ja ovat ikään kuin keskustelun vetäjiä. Ensinnäkin teillä on Wim van de Kamp. Voitte nousta ylös, Wim. Hän on suurimman, eh, parlamentin suurimman ryhmän koordinaattori. Sen jälkeen EPP-puolueryhmän koordinaattori, sen jälkeen SD-ryhmän koordinaattori Ismail Ertug. Herra Robert Zile, joka on EC-ryhmän koordinaattori. Teillä on edustaja Telitska, joka on ald liberaaliryhmän koordinaattori. Nous avons le coordinateur. Sitten meillä on vihreiden koordinaattori herra Jakob Daunde. Nous avons de non... Meillä on monia muita parlamentaarikkoja meidän valiokunnassamme. Kaikki ovat asiantuntijoita matkailussa ja liikenteessä. Voitte nyt sitten vähän niin sanotusti ahdistella heitä näistä kysymyksistä. Miksi minä halusin kertoa tästä kaikesta, miksi tämä on niin erityisen tärkeää meille, koska nyt tänä päivänä on tarkoitus keskustella EUn liikenteen tulevaisuudesta. Meillä on kahden, varattu aikaa tälle kaksi tuntia. Ja myös sosiaalinen media seuraa meitä. Eli tämä menee verkkoon suorana tämä lähetys, Sitten te voitte esittää siis myös suoraan kysymyksiä meidän edustajillemme täällä salissa ja meidän kutsuvieraillemme. Tämä on jaettu kahteen osaan tämä kuulemistilaisuus. Ensinnäkin Euroopan unionin komissio puhuu EUn liikenteen tulevaisuudesta. Sitä edustaa, edustaa herra Jean-Éric Paquet tässä minun vasemmalla puolellani. Vara pääsihteeri. Hänellä hän omaa erittäin suuren kokemuksen liikennekysymyksissä. Sen jälkeen annan puheenvuoron teille kansalaisille salissa. Saatte tehdä kysymyksiä, mitä ikinä haluattekin kysyä koordinaattoreilta tai mepeiltä. Ja me pyrimme antamaan vastaukset vastauksia myös kysymyksiin, jotka tulevat meille somesta, Twitteristä ja muualta, tai hashtag, hashtag on hashtag futur for, eli siis futur 4 tran. Toisessa keskustelun osassa annan puheenvuoron herra Xavier Takoenille, joka tulee kertomaan meille vähän, mikä tämä niin sanottu fabrikki tai tehdas on. Ja sen jälkeen meillä on taas kysymysten vuorosalista. Ja yhdessä sitten päätämme tämän keskustelun. Teemme yhteenvedon iltapäivän keskusteluista, kysymyksistä vastauksista. Ja minä haluan, ennen kuin aloitamme, minä haluaisin kertoa teille, sanoa teille, että minä olen aika tiukka puheajan suhteen 10 minuuttia alustuspuheenvuoroille. Me otamme tänne tiukkaa aikaa, koska meidän pitää jättää puhe- puheaikaa myös meidän kansalaisillemme. Eli meillä on kaikilla velvollisuuksia, kun te, käy, kun te käytätte puheenvuoron. Pyydätte puheenvuoron, voisitteko ensin kertoa, mistä maasta tulette, kertoa nimenne, etunimen, jos haluatte, ja kertoa lyhyesti, mistä tulette, jotta kaikki pystyisivät hyvin kuulemaan. Onko tässä vielä kysymyksiä ihan työskentelymenetelmistä? Ei, hienoa. Voimme aloittaa sitten välittömästi nyt 10 minuuttia Annan puheenvuoron herra Erik Pakelle. Pistän. Paquet, qui est secrétaire général adjoint. Ajan ottaa käyntiin. Euroopan komissio aloittaa tämän istunnon. Alors, il faut ouvrir les micros. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Le temps est, est Kiitos paljon, puheenjohtaja aikaan kallinarvoista Euroopan parlamentissa ja minä voin sanoa, että tämä vuoropuhelu kansalaisten kanssa, jonka on liikennevaliokunta, TRAN-valiokunta ja sen puheenjohtajista tänä iltapäivänä järjestää, sijoittuu suurempiin puitteisiin vuoropuhelussa, jota käydään EUn toimielinten välillä myös kansallisten hallintoelinten ja kansallisten ja paikallisten hallintoelinten ja kansalaisten välillä EUn liikenteen tulevaisuudesta. Tämä käynnistettiin tämän vuoden maaliskuussa komission toimesta ja se on myös otettu hyvin laajalti ja hyvin vastaan tässä parlamentissa ja jäsenvaltion hallituksissa. Hallitust ja valtioiden päämiehet ovat keskustelleet tästä Tallinnassa pari viikkoa sitten ja jatkavat tätä keskustelua keskenään ja tulevat takaamaan että vuoropuhelussa kansalaisten kanssa tullaan, tullaan noudattamaan demokraattisia periaatteita. Ja tämä tapahtuma, tämä iltapäivän tapahtuma on yksi osoitus siitä, että kansalaiset voivat todella ottaa osaa sukeltaa syvälle eurooppalaiseen politiikkaan, keskustella siitä kanssamme eurooppalaisista tulevaisuuden hankkeista. Liikenne on aivan erityisen hyvin valittu aihe, koska siinä puhutaan EUn tulevaisuuden kaupastakin, koska liikennehän on se, joka tekee Euroopasta todellisuutta. Eurooppa on teille kansalaisille ehkä teidän luonnollinen elin, asuinympäristö, te elätte siellä, te teette työtä, te opiskelette, te siirrytte paikasta toiseen lomillanne, vapaa-ajallanne, käytte vierailemassa, ehkä tois, toisella paikalla täällä mantereella, mutta ei tämä ole mikään luonnon, luonnon ympäristöhanke, tämä on poliittinen hanke ja, ja sitä voidaan tietysti kritisoida ja kyseenalaistaa, silloin se vain paranee ja kehittyy. Tämä, tämä vuoropuhelun hanke EUn tulevaisuudesta jonka toimielimet ovat käynnistäneet. Ja tämä ö, tulee kestämään aina seuraaviin Euroopan vaaleihin asti kesäkuulle 2019. Tässä kontekstissa liikenne on aivan keskeinen teema ja jonkinlainen jo hyvin vahvasti eletty ja koettu aihe kansalaisten elämässä, teidän ihan lähielämässänne, lähiympäristössänne. Sen takia tämän päivän vuoropuhelun pitää keskittyä sekä eurooppalaisten poliitikkojen sisältöön, mutta myöskin siihen, miten me voisimme paremmalla tavalla niveltää eurooppalaiset liikennepolitiikat yhteen, miten me visioimme Euroopan tulevaisuuden niveltää sen niin kansallisen tason politiikkoihin, niveltää siihen politiikkaan, mitä aluetasolla toteutetaan, mutta niveltää myös siihen, miten politiikkaa toteutetaan kaikista, <clears throat> ihan voisin sanoa ruohonjuuritasolla paikallisella tasolla. Ei ole kyse vain julkisista viranomaisista, on kyse myös liikenteen alan teollisuuden edustajista. Liikennesektori on yksi mielenkiintoisimmista sektoreista, jolla voidaan kuvata panoksen laajuutta ja suujuutta, kun halutaan taata synergia ja yhteneväisyys näissä eri vastuualuetasoilla, kun on kyse julkisesta tai yksityistä sektorista. Liikenteellä on myös toinen huomattava ominaispiirre, että se on se on kaikkien poliitikkojen leikkauspisteissä. Ei ole kyse vain pelkästään liikenteestä. Ehkä voin kertoa teille nyt näistä tulevaisuuden panoksista kolmella tavalla. Ensiksi sanotaan, liikenne on talouden keskiössä Euroopassa. Liikenne, meidän liikennejärjestelmämme ovat erittäin laadukkaita, jotka ovat kilpailukykyisiä jos ajattelemme eurooppalaisia yhteiskuntia ja talouksia. Työllisyyden kannalta myös ne ovat laadukkaita, talouskasvun kannalta laadukkaita. Liikenteellä on keskeinen määrävä rooli sektorina ihan sellaisena, mutta se on myös sektori, joka tarjoaa Euroopan taloudelle kehitysmahdollisuuksia. Liikenne on myös suuren luokan panos e, koko planeetan tulevaisuudelle. Tässä on kyse haasteista myös EUn toimielimille, mutta kaikille toimijoille, jotka kehittävät liikennettä. Me haluamme taata talouden kasvun, kasvun, joka voisi olla kestävää sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti ja ilmastollisesti. EUn harjoittamat politiikat, jotka ovat olleet keskeisiä toimijoita ja siitä yksi todiste oli Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittaminen. Nämä eurooppalaiset politiikat sijoittuvat siis tähän mainitsemaani kontekstiin ovat suoraan yhteydessä Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Siihen liittyy myös ilmailu, liikenne, ilmailuvirasto, kansainvälinen ilmailu, siviili-ilmailuvirasto on kyse myös meripolitiikasta, kansainvälistä meri, ja rajärjestöstä ilmasta. Ja se kuuluu myös siihen yhteenvetoon, jonka me teemme ilmastosta. Se on yksi meidän keskeisimmistä, keskeisimmistä prioriteeteista. Liikenne on myös, ja Xavier tästä varmaan puhuu vielä varmaan tarkemmin, liikenne jokapäiväisessä elämässänne, meidän elämässämme. Sen takia eurooppalainen työ ja sen pitäisi niveltyä paljon vahvemmin toimio, to, eri kansallisten toimijoiden, alueellisten ja paikallisten toimijoiden ar- jokapäiväiseen työhön. Ja, liit- ja jos puhutaan suuren luokan transitoliikenteestä, esimerkiksi raideliikenteestä, jos puhumme liikenteestä, miten me voisimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää liikennettä. Meidän pitää älykkäästi hyödyntää digitalisointia. Nämä kaikki tarvitsevat eurooppalaisen puitteiston, mutta niitä voidaan lähteä toteuttamaan erityisillä valinnoilla ja niitä pitää kaupunkien ja alueiden tukea mahdollisimman lähellä toimijoita, mutta erityisesti lähellä liikenteen käyttäjiä, joita te olette täällä edustamassa. Minä lopetan äh, sanomalla ehkä vähän vielä, vielä suoremmin sen, miten eurooppalainen liikennepolitiikka on todella kiinnostunut kansalaisista liikenteen käyttäjistä. Annan siitä kolme esimerkkiä. Ensimmäinen on eurooppalainen ajokortti, joka on aivan teknisesti laadittava normi, mutta sen avulla me voimme kaikki mahdollisimman tehokkaasti liikkua koko EUn alueella. Se on samalla myös tekninen työväline, joka omaa suuren eurooppalaisen kunnianhimoisen tavoitteen liiken, ma- turvallisuudessa. Siinä on otettu huomioon kansalliset käytänteet, mutta parhaat eurooppalaiset kokemukset myös, jotta voimme vähentää maantieliikenteessä kuolonuhrien määrää, joka on aika sietämätön vielä tällä hetkellä. Toinen esimerkki on ilmaliikenne, sisämarkkinat ja ilmailuliikenne on käynnistetty 1990-luvulla. Jos tänä päivänä on mahdollista matkustaa hyvin kohtuullisin kustannuksin, siis EUn sisällä, se on mahdollista lähes kaikille. Sitä varten on luotu puitteet ja on, monia yhtiöitä on kehittynyt, jotka ovat siis läsnä, ja näiden yhtiöiden edustaja oli ennen myös läsnä täällä meidän salissamme tänä iltapäivänä. Sisämarkkinoilla on nähty paljon vaivaa, että voidaan tarjota hyvä ilmailuliikenteen tarjonta. Se on myös kunnianhimoinen hanke matkustajien oikeuksia ajatellen, ja sitä on takaamassa eurooppalainen lainsäädäntö, jota sovelletaan kansallisella tasolla, ja se on velvoittava toimijoille operaattoreille, jos te ette muista, jos joku lento peruutetaan, jos se on peruutettu tai myöhästynyt useammalla tunnilla, niin teillä on oikeus korvauksiin, rahallisiin korvauksiin. Ja äh, näin ollen te todella äh, peräänkuulutatte matkustajinne oikeuksia. Toivottavasti minä vielä olen oman aikarajani puitteissa, eli voin puhua vielä jonkun aikaa. Suurin haaste tulevina viikkoina, kuukausina, vuosina on löytää hyvä tasapaino tehokkaan liikennesektorin välillä, joka siis pystyy takamaan oman taloutemme kilpailukyvyn, teollisuuden kilpailukyvyn, ajatellen kansainvälistä yhteistyötä ja ajatellen työllisyyttä ja kasvua Euroopassa. Meidän pitää olla tehokkaita ilmaston ja ympäristön kannalla. Ja se on aivan tärkeää, kun lähdetään sähköistämään koko liikennetoimintaa. Se on tärkeää parlamentille ja komissiolle. Komissio tulee tekemään sarjan ehdotuksia lähiviikkoina, joissa tarjotaan työvälineitä liikkuvuuden kannalta, jotta voimme mahdollisimman vä- paljon vähentää haitallisia päästöjä. également... CO2-päästöjä. Ja myös tulee olemaan määräyksiä kuorma-autoille, jotka ovat tällä hetkellä vielä liikenteessä vailla normeja eurooppalaisella maaperällä. Me haluamme vahvistaa investointeja infrastruktuuriin, jonka avulla sähköistä verkkoa voidaan parantaa Euroopassa erityisesti kaupunkialueilla, mutta myös suurilla yleiseurooppalaisilla maantieakseleilla. Me pyrimme myös kehittämään näitä sähköisiä latauspisteverkkoja. Eli me haluamme luoda hyvät puitteet edus, teollisuudellemme, joka on kunnianhimoinen hanke. Me haluamme elvyttää mahdollisimman paljon meidän eurooppalaista autoteollisuuttamme, niin kuin minä sanoin, halutaan tarjota saada hyvin, hyvin mahdollinen, paras mahdollinen autoteollisuus, joka kunnioittaa ilmasto- ja ympäristöperiaatteita. Kiitos paljon. Tässä meille tuli ensimmäiset linjaukset keskustelun avaamiselle. Haluan sanoa vielä, että valiokunta, jossa me teemme työtä, puheenjohtajalla on, on aina oma sihteeristönsä. Ne ovat kaikki nämä ihmiset tuolla minun, minusta katsoen etu oikealle, teistä katsoen etu vasemmalla. Sysän on tässä minun oikealla puolellani, tässä minun vieressäni, joka on yksikön päällikkö. Ja hänen tiiminsä tekee sitten työtä. Dominik katsoo siellä nyt vähän minua siihen tyyliin, että mitä minä nyt taas sanon he ovat ehkä näkymättömiä ihmisiä, mutta he tekevät jatkuvasti työtä, emmekä koskaan kiitä heitä tarpeeksi. Kiitos teille sihteeristölle, että tämä valiokunnan homma pyörii, koska äh, näissä teksteissä on hyvin paljon teknisyyttä ja mm, ilman teitä, ilman näitä mietintöjä ei voitaisi saada <clears throat> julkaistuksi, koska ne ovat tärkeitä lainsäädäntötekstejä, jotka käsit, koskettavat meidän ihmistemme elämää. Kiitos sihteeristölle. Euroopan unionin komission edustajia on meillä myös aina läsnä. Me teemme työtä yhdessä heidän kanssaan. Neuvoston edustajakin on täällä. Mikä se neuvosto sitten on? Se on valtion päämiesten yhteenliittymä, eli neuvostossa on aina valtion edustettuina. Tällä hetkellä ei kuitenkaan sieltä ole ketään edustettuna valitettavasti. No niin, tämän jälkeen voin avata nyt keskustelun. Te voitte sanoa meille mitä te odotatte meiltä? Mitä ongelmia te haluatte, että käsiteltäisiin? Ensimmäisellä on aina se ikävä tehtävä aloittaa keskustelu. No niin. No niin. Aloittakaa vaan. Mikrofonista pitää painaa se nappula, jotta kuulemme, kuka te olette. Äh, bah, bonjour, äh, tout... Hyvää päivää kaikille. Ei ole helppo tosiaan aloittaa mutta nyt 15 vuoden ajan on jo purettu rautatiesääntelyä. Meillä on ensimmäinen ja toinen rautatiepaketti. Kyse on ihmisten ja rahdin kuljettamisesta. Miten äh, tämä on teidän mielestämme nyt onnistunut, tämä ensimmäinen ja toinen paketti? Onko ollut tehokasta purkaa raht ammattiliikennesääntöjä. Ja mikähän oli teidän nimenne? Olivier on etunimeni. Eli onko tehty tiliä äh, tai jonkinlaista tilannekatsausta tästä rahtikuljetuksesta? Olisiko ollut järkevämpää säilyttää historialliset äh, toimijat äh, kuin antaa tietä avata ovet täydelle vapauttamiselle. Ja sitten ihan tällainen päivittäinen liikenne. Kuinka niillä alueilla, jotka ovat jatkuvasti muutoksessa, niin kuinka voidaan taata tehokas liikenne, siirtyminen paikasta toiseen niin, että myös ympäristöä suojellaan. Ja sitten kolmas kysymys Tällä hetkellähän elämme kaupungeissa, jotka on rakennettu 1800-luvulla, jolloin autoja ei oikeastaan ollut. On tehty tutkimuksia, joiden, perus, joiden mukaan aina vuodesta 20, siis 20-luvulta saakka ajoneuvojen määrä on lisääntynyt ja niiden koko on myös lisääntynyt, siis 80-luvulta alkaen. Olisiko hyvä säätää eurooppalaisen lainsäädännön keinoin myös ajoneuvojen koosta, koska näissä kaupungeissa ei pysty enää parkkeeraamaan kun autot kasvavat. Tämä on nyt aika vähäpätöinen kysymys. Eh, ehkäpä Pohjois-Ranskassa ja Belgiassa tämä ei ole niin suuri ongelma kuin Etelässä. Kiitos Olivier. Kolme suurta kysymystä. Neljäs rautatiepaketti jo. Se, vaatko se liberalisoinnin seuraukset vakavia? Jokapäiväinen liikenne liikkumisesta Eikö ilmasto- ympäristökysymystä ole otettu vakavasti? Onko ja mikä on auton asema ja auton koko huomenna, huomispäivänä. Siinä oli jo neljä kysymystä oli vielä. No niin, sitten vielä muutama puhuja, kysyjä. Herra siellä oikealla. Si vous pouviez vous présenter... Jos esittäytyisitte ensin ja kerrotte, mistä tulette, se olisi hyvä. Numesc de Ulise, sunt de profesie inginer. Alors, attendez, attendez, on va mettre son casque. Voilà. Odottakaa hetki, että voimme laittaa kuulokkeet ja sitten kerrotte, mistä tulette, niin voimme saada tulkkauksen toimimaan. Romania, sunt de profesie inginer. Minä tulen Romaniasta, olen insinööri. Olen ihan tavallinen kansalainen. Kaikkia kansalaisia kiinnostaa liikenne. Se on tärkeä sektori jokaiselle meistä. Planeetta ajatellen minulla olisi muutama kysymys. Tulen maasta, jossa maantieverkosto ei ole kovinkaan kehittynyt eikä mitenkään optimitasoa. Meillä on usein liikenneruhkia teillä. Minä kysynkin, miksi EU ei voi antaa meille lainsäädäntöä. Ajattelen myös tässä ekologisesti puhutaan CO2-päästöistä. Miksei meillä olisi te, rautateillä enemmän tavaraliikennettä, koska meillä on rautateitä sähköistettynä. Se voisi myös vähentää näitä haitallisia CO2-päästöjä. Toinen kysymys, puhutaan kilpailukyvystä. Minä mietinkin usein, miksei meillä ole eurooppalaista lainsäädäntöä, joka toimisi siten, että <clears throat> maksut sähkön käytöstä tai polttoautosta vaikuttaisi siten, että nämä erot vähenisivät EU-jäsenmaiden välillä. Mielessä minä tulen maasta, jossa polttoainevero aiheuttaa epälojaalia kilpailua eri kansallisten mm, kuljetusyhtiöiden välillä. Kiitos. Kiitos. Viimeinen puhuja. Prenez la parole. Boris Vincent, je... Hyvää päivää. Minä olen täällä ihan kansalaisen ominaisuudessa ja yrittäjänä. Minä olen startup-yrittäjä. Minulla on tällainen pyörä, pyörä startup-yritys ja me e, annamme pyöriä käyttöön ihmisten, ihmisille lainaksi. Tässä on kyse eräänlaisesta innovaatiosta. De petite structure. Kyse on liikennealaan liittyvästä innovaatiosta. Meillä on paljon talenttia, mutta hyvin vähän resursseja. Ja kun nyt ajatellaan, kuinka mutkikasta on päästä käsiksi eurooppalaisiin rahastoihin, rahastojen rahoihin, eikä meillä ole mm, asiantuntijoita, jotka pystyisivät auttamaan meitä näiden hakemusten täyttämisessä, niin ihan käytännössä, kun puhutaan innovaatioista, niin miten me voisimme tehokkaammin saada rahoitusta niin, että voisimme saavuttaa innovaatio tavoitteitamme. Kiitos. Innovaatiokysymys ja miten nämä huomispäivänä nämä startup-yritykset voisivat nousta paremmin jaloilleen. Tässä on kyse myös eurooppalaisista, ehkä eurooppalaisten valtiovarainministeriöstä. Oliko se näin? Niin, mehän olemme jo e- Elsassissa käyneet ensimmäisiä keskusteluita Äh, olemme keskustelleet äh, rahoittajien kanssa pöydän ympärillä. Äh, olemme myös keskustelleet julkisten kumppaneiden kanssa, mutta kun puhutaan polkupyöristä, niin kyllähän tämä, vaikka tämä onkin ihan tärkeä asia, niin sitä ei pidetä välttämättä tärkeänä eurooppalaisen politiikan aiheena – ei tietenkään tarkoitus ole eh, tässä eh, laajentaa maailmanlaajuisesti tätä eh, alaa, mutta meillä on täällä paljon talenttia opiskelijoita ja innovaattoreita, mutta kyse on resursseista. Eli haluaisimme vähän käytännönläheisyyttä. Kiitos, aloitamme vastauksilla. Alors, je répète les questions. Toistan kysymykset. Neljäs rautatiepatekki. Ovatko seuraamukset siis todella, onko seuraamus todella liberalisointi? To, jokapäiväinen liikenne. Tajutaanko tässä valiokunnassa jokapäiväisen liikenteen merkitys ja siihen liittyvä ympäristöaspekti? Auton asema ajatellaanko tällä riittävästi, mikä on auton asema ja auton koko. Sen jälkeen siirrymme kysymykseen, että eikö nyt olisi jo aika ajatella siirtää tavaraliikennettä enemmän raiteille pois tieltä, pois teiltä. Seuraavaksi lainsäädäntö lainsäätäminen, kilpailukyky ja polttoainevero. Ja innovaatio viimeisenä – ja tehän esititte meille juuri huomio, huomio, eikä meillä huomenna olisi ajateltava huomispäivän joissa. Kuka haluaa vastata nyt täältä edustajista? Bim van de Kamp, olkaa hyvä. Sen jälkeen edustaja Telitska. Bim van de Kamp, saatte myös esitellä itsenä. Nederlandse. Puhun nyt hollantia. Niin, että kaikki ymmärtävät. Mm. Ehkä voisin tässä vastata muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin tämä neljäs rautatiepaketti. Meillä ei ole kaksi, vaan siis neljä pakettia jo. Ja hyväksyimme sen jokin aika sitten, mutta jäsenvaltiot ovat olleet tässä vähän hitaita, mitä toimeenpanoon tulee. SCNF suuri ranskalainen rautatieyritys. Sen piti ottaa, tai sen pitää, piti toteuttaa tämä. No, tämä nyt saattaa kestää, koska he eivät halua avata markkinoitaan. Ja meillä on tässä kahta erilaista lainsäädäntöä. Ensinnäkin direktiivit ja sitten asetukset. Mitä direktiiveihin tulee, niin Pariisissa, Berliinissä, Den Haagissa, Brysselissä ne täytyy saattaa kansalliseen lainsäädäntöön ja siinä ehkä sitten matkalle hieman katoaa tämä eurooppalainen idealismi. No sitten olemassa niin kutsuttu läheisyysperiaate, anteeksi nyt tämä vaikea sana, mutta tässä nyt ei puhuta yksittäisistä parkkipaikoista. Se hoidetaan alueella tasolla ja meidän täytyy varoa, että me emme lupaa liikaa, koska saattaa syntyä se käsitys, että esimerkiksi startupeissa, että me voimme tehdä ihan mitä vaan, mutta kuitenkin toimivaltuudet ovat rajoitut. Jos komissiolla on startup-ohjelma, ja jos siinä on tämmöinen innovaatiokomponentti mukana, niin esittäkää vaan kysymyksiä. Merci, monsieur Van de Kamp. Kiitos, edustaja Van de Kamp. Rouva Rodoba. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia. Huomio tästä neljännestä rautatiepaketista, josta tosiaankin äänestettiin liikennevaliokunnassa ja Euroopan parlamentissa, mutta Euroopan parlamenttihan on poliittinen instanssi. Siellä poliittiset ryhmät ilmaisivat kantansa ja muistuttaisin teitä siitä, että so- sosiaalidemokraatit eivät äänestäneet ää, äh, julkisen palvelun vel- velvoitteesta, ää, äh, koska tässä näiden ää, äh, velvoitteiden joukossa ei ollut ää, sosiaalisia takeita. Ää, tietysti myös kannattavuus on tärkeä asia, mutta niin on myös alueiden sirpaloituneisuuskin. Tämä keskustelu on ollut erittäin poliittista luonteeltaan, se keskustelu, jota tässäkin valiokunnassa on käyty. Ja meillä on toki kunnianhimoisia tavoitteita. Pariisin COP21 tavoitteet ovat kunnianhimoiset, ne on otettava huomioon. Ja edelleenkin me taistelemme sen puolesta, että onnistuisimme vähentämään tätä 33 prosentin lukua, joka on se prosenttiosuus saastumisesta, joka tulee liikenteestä mutta äh, kyllä paljon pidemmälle on mentävä, kun teemme lainsäädäntöehdotuksia ja täytyy välttää sellainen tilanne, jos täytyy, täytyy pitää huoli siitä, että jäsenvaltiot kunnioittavat COP21 linjauksia. Tämä on siis poliittista keskustelua ja EUn, EUn eri poliittisilla ryhmillä on tietysti eri näkemyksiä ja vuonna 2014 äänestettiin mm, ja seuraavassa äänestyksessä on sitten katsottava, että päästään oikealle reiteille. Kiitos paljon. Sitten edustaja Telitska. Kiitos puheenjohtaja. Me haluamme elävän keskustelun, joten yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Mitä kysymyksiin tulee? No sitten rautatiepaketti, vapauttaminen. Kollega Fanden Kamp jo sanoi, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole tehneet tarpeeksi, miten toimeenpano tulee. Meidän täytyy toimia paremmin, mutta kyllä vapauttamiselle. Me haluamme toimivat sisämarkkinat, me emme halua nokkia rusinoita pullasta, me haluamme hyötyä, kasvua, työpaikkoja ja toki kuluttajalla täytyy olla vaihtoehtoja. Minä haluan vaihtoehtoja yrittäjänä ja kansalaisena. Ja tässä on vielä jotakin pullon kauloja. Minä olin varjo esittelijänä mukana tässä paketissa. Olen SD kollegansa eri mieltä. Niin ne eivät ole, muiden ryhmän esitykset eivät ole kovin sosiaalisia No, meidän pitäisi säännellä liinkää, koska sitten ehkä säännellään jo auton pituutta ja istuinten lukumäärää. Ja varmasti e, tässä katsotaan markkinatilannetta. Meidän täytyy keskittyä siihen, josta, niihin asioihin, joista saamme lisäarvoa on sellaisia, jotka hyödyttävät sosiaalisia standardeja, ympäristöstandardeja, sitten kilpailukyky ja tullit. No, tässä on eriäviä mieliä, mielipiteitä, mutta että pitäisi puuttua vääristymiin. Meillä on sellaisia kysymyksiä, joita voidaan käsitellä. Euroopan tasolla tullit ovat yksi tällainen kysymys. Maat eivät halua harmonisoida ja sitten, sitten EU-rahoitus, siihen liittyvät ongelmat, innovaatio. Kyllä, toki voimme vielä varmasti toimia paremmin, voisimme olla käyttäjiä ystävällisempiä, mutta kuitenkin edistystä on tapahtunut. Ja täytyy taata, että on kilpailua on järjestelmä, jota voidaan äh, valvoa, ei ole petoksia ja niin edelleen. Ja usein on niin, että hakijoiden hallintotaakka äh, tapahtuu kansallisella tasolla. Se tapahtuu kansallisella tapalla. Se on monimutkaisempaa kuin EU-tasolla. Nyt annamme aikaa teille. Jokainen saa kolme minuuttia, eh, koska me haluamme painottaa puheaikaa kansalaisille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Tack så mycket för ordförande, då ska jag fatta mig kort. När det gäller eh, liberal... Kiitos, yritän puhua lyhyesti. Mitä tulee meidän... Britannien så har... Meidän täytyy ajatella vapauttamista, liberalisointia. Se on kielteistä usein kilpailukyvyn kannalta, mutta on maita, jossa on myös protektionismia ja vähemmän kilpailukykyä. Yhdessä maassa se toimii, toisessa ei. On kyse myös rajat ylittävistä tapauksista. Se on myös ehkä myönteistä, mutta joka tapauksessa mitä meidän pitää tehdä meidän täytyy ajatella ilmaston aiheuttamaa painostusta. Tämä pitää olla halvempaa. Ja meidän täytyy ajatella myös ilmailuliikenteen hintapolitiikkaa. Niin, tavaraliikenne vain raiteille, sehän olisi hienoa. Jos meillä olisi oikeudenmukaista kilpailua, 100 prosenttia rautatieverkosta kohta on maksullista ja tiellä tilanne ei ole näin. Eli tässä rankaistaan ympäristöystävällisyyttä raiteilla ja tämän täytyy muuttia. No sitten liberalisointi. Minä vastustan monopoleja, oli ne sitten yksityisiä tai valtiollisia. Kastin ja Metmanin välinen yhteys piti lopittaa, koska siellä oli vain 500 matkustajaa päivässä. Sitten valitettiin ja nyt tätä väliä kulkee 23 000 kansalaista päivittäin. Jos Deutsche Bahn olisi päättänyt, niin nämä matkustajat olisivat myös teillä tänä päivänä. Eli vapaat on jo myönteistä. Kiitos edustaja Kramer ja sitten edustaja Kyllönen viimeisenä. Thank you, Chair. Dear guests, uh, some sort answers. Lyhyitä vastauksia niihin kysymyksiin, joihin ei ehkä ole vielä vastattu. Hyvä kysymys startupeista. Perusongelma on tosiaan tämä rahoittaminen. Kuinka voimme tarjota rahoitusta myös startupeille, pk-yrityksille? Se ei ole helppoa, koska lobbailijat suosivat suurempia. Ja nyt olemme aloittaneet keskustelut siitä, kuinka voisimme auttaa niitä, jotka vasta aloittelevat uraansa tai yritystään. Ja miten voimme saada aikaan muutoksia kaupungeissa? Kuinka voidaan käyttää vähemmän autoja? Tarvitaan suuria muutoksia. Ensinnäkin korvien väliin mentaliteettia täytyy muuttaa. Pitääkö kaikilla olla oma auto? Vai voidaanko autoa jakaa? Voimmeko me ajatella, että liikkuvuus olisi palvelu? Ja kun me löydämme hyviä käytänteitä kaupungeissa, niin miten me voimme palvella niitä, miten voimme rahoittaa näitä käytänteitä, miten voimme kohdentaa kaiken EU-rahoituksen matalapäästöjärjestelmiin ja tämänkaltaisiin asioihin. Julkinen liikenne, jakotalous, voisin tässä jatkaa vaikka aamuun saakka, mutta aika loppui. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, edustaja Kyllönen. Nyt meillä on kysymyksiä Twitterissä. Minä en kyllä näe oikein hyvin kauas. Activité sur Twitter. Rouva puheenjohtaja, Twitterissä ollaan hyvin aktiivisia, olemme saaneet eri aiheista kysymyksiä, mutta usein esiintyvin teema on tämä autonomen itse liikkuva ajoneuvo. Eräs herra kysyi, miten Euroopassa voidaan tehdä miten Eurooppaan voidaan nostaa uusia näitä uusia itsenäisiä autonomisia autoja. Ja toinen startup-yrittäjä kysyy, tuleeko tämä autonominen auto kulkemaan käsikädessä perinteisen auton kanssa. Ja kolmas kysyjä kysyy turvallisuudesta. Autonominen auto, yhteiskuljetus. Miten me voimme ennakoida <clears throat> hyökkäykset jo tällaisessa suljetussa tilassa, jossa ei ole mitään inhimillistä tekijää? Tässä oli kysymyksiä tästä itse liikkuvasta tai autonomisesta ajoneuvosta. Seuraava kysymys. Onnettomuustapauksessa tämmöinen autonomisen auton täytyy valita, kumpi on tärkeämpää. Se, että säilyttääkö hän hengen autoilijalle vai jalankulkijalle. Kiitos vielä. Onko täällä vielä joku, joka haluaa kysyä? Joku, joka oli nostanut käden ylös? No niin, siellä taka, takavasemmalla, olkaa hyvä. Mein Name ist Jens Krohmann. Olen Jens Gruman, tulen Saksasta. Ja tämän hetken lainsäädännössä sanoo, että software suhteen täytyy tehdä myös tyyppihyväksyntämuutoksia Miten, miten voimme välttää manipulaatiota tällä alalla? Miten tätä lainsäädäntöä käytetään tällä hetkellä? Ja miten ollaan otettu huomioon, että nämä ohjelmistot on myös saatavilla niin, että tarkastuksia voidaan tehdä oikealla tavalla. Merci beaucoup. Alors, ja... Kiitos paljon. Tässä tuli paljon kysymyksiä, erityisesti tästä question des, des risques et des accidents. On va... Itsenäinen ajoneuvo myös paljon kysymyksiä ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja kaksoiskysymys Twitterissä. Miten me voimme saada näitä suuria eurooppalaisia startup-jättiläitä, jotka olisivat alan äh, kärjessä – että niitä myös voitaisiin sitten jatkossa <clears throat> tukea. No niin, hyvät valiokunnan jäsenet, täällä yritetään ennakoida tulevaisuutta. Sen takia meidän valiokuntamme on päättänyt luoda, perustaa eurooppalaisen liikkuvuus Startup-palkinnon ja se jaetaan 22. päivä helmikuuta. Ei tämä ole, tämä on eurooppalainen palkinto, ei tämä ole mikään pytty tai pysti me haluamme lähteä luomaan eurooppalaisia jättiläisyrityksiä. Meillä on olemassa jo tämä bla bla car. Jo, tässä on kyse yhteiskuljetusta. Tämä on toisen tyyppinen startup-yritys luomishanke. Marraskuussa start äh, su, startup-liikkuvuusyrityksen edustajat ovat kutsuttu koolle e, tekemään selkoa heidän hankkeistaan. Meillä on myös seitsemänhenkinen tuomaristo jotka ovat jäsenet, esimerkiksi Gilbabinen, joka kuuluu Bob Camp joka on Berliinissä toimiva Startup-kannustaja. Meillä on myös autoalan messujen edustajia, meillä on myös digitaalialan ministeriä tai edustava, edu, edu, edustava ihminen. Tämä tuomaristo koostuu muun muassa näistä henkilöistä. Tämä suuri palkinto tulee jakamaan sitten helmikuun, helmikuussa. Ja näiden pitää vastata ympäristöllisiin kriteisiin, miten se voidaan kytkeä yhteiskuntaan mukaan. Liikkuvuuden pitää olla saatavilla kaikkien ulottuvilla. Ja pitää ottaa huomioon myös uudet ja vanhat kaupunkiympäristöt, miten ne voidaan yhteen liittää. Eli liikkuminen on tarkoitettu kaikille ja sen pitää olla tarjolla kaikille. Toinen, kolmas, kolmas kriteeri on myös hyödyllisyys. Mitä hyötyä on liikkuvuudesta? Tänä aamuna me puhumme paljon kriteereistä, joka on erittäin tärkeä maantieturvallisuus. 126 000 kuolonuhria maanteillämme ja kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä, satoja loukkaantumisia. Me emme voi tätä enää jatkossa hyväksyä. Sen takia me emme luoda tämän palkinnon ja lähteä luomaan eurooppalaisia jättiläisyrityksiä liikkuvuudessa. Ja miksi minä vastaan tässä tämän päivän startup-yritykset eurooppalaisessa ympäristössä ovat digitaalisia ja ne, suurin osa niistä on nimenomaan liikkuvuudessa. Sen jälkeen kun ne ovat nähteneet liikkeelle nousuun, niin mihin ne katoavat? <clears throat> Yhdysvaltoihin ne eivät jää meidän markkinoillemme, eli me olemme nyt päättäneet ryhtyä tukemaan heitä, jotta he jäisivät Euroopan markkinoille. No niin äh, äh, autonomisesta ajoneuvosta. Ismail Ertug varmasti kertoo meille enemmän näistä kolme suurta kysymystä. Tämä eh, itseajava autonominen ajoneuvo, kun on kyse eh, onnettomuudesta. Kuka on vastuussa, ajaja vai eh, onnettomuuden aiheuttaja vai onko se auton valmistaja vai kuka? Mm, tämä on tärkeä kysymys myös vakuutusyrityksille, yhtiöille. Ja myös ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä varmasti meille tulee vielä mahdollisuus saada vastauksia. Rova on varmasti vastaa meille erittäin nopeasti näistä kysymyksistä. Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Frage zum vernetzten. Kiitos kysymyksestä, mitä itse ohjautuviin autoihin tulee. Tässä täytyy nyt ehkä tarkastella eri kehitystasoja. On puoli automaattisia, täysin automaattisia autoja. Eli nyt meillä on kyllä jo apuvälineitä, joiden avulla me voimme olla liikenteessä. Ovatko ne nyt sitten jarrutusjärjestelmiä tai mitä, mutta tämä on siis osittain, nämä ovat osittain itseohjautuvia autoja. No jos kansalaiset ajattelevat, että tämä on tulevaisuuden visio, että voi istua autoon ja sitten se on täysin itseohjautuva, ja vie meidät paikkaan, johon haluamme mennä. No näin pitkällä vielä olla, mutta olemme lähellä kuitenkin kehitysvaihetta kolme, eli kädet irti ratista. Esimerkiksi jos on ruuhkassa moottoritiellä, niin silloin auto tietää, koska voi ajaa ja koska täytyy jarruttaa. Mitä tähän tulevaisuuden teknologiaan tulee, niin on toki myös asioita, jotka täytyy selvittää lainsäädäntötasolla. Ja nämä ovat eri kysymyksiä, jotka liittyvät infrastruktuuriin, vastuukysymyksiin, mitä yhteiskunnalliseen hyväksyntään tulee. Kaikki nämä kysymykset täytyy selvittää. Ja siksi me toivon, että toimeenpanevana tahona komissio antaisi ehdotuksen, miten me voisimme säännellä tätä Euroopan unionissa. Monet yritykset, jotka ovat mukana, tutkivat erittäin massiivisesti juuri näitä kysymyksiä. Jos näin pitkälle päästään, niin silloin varmasti tarvitaan uusi tyyppi hyväksyntämenettely ja tarvitaan uusia mahdollisuuksia, miten tarkastuksia tehdään, eli mitä tapahtuu lisesseille ja niin edelleen. Kaikkiin näihin kysymyksiin täytyy vastata, mutta mitä itseohjautuviin autoihin tulee, niin tämä on suuri mahdollisuus. Esimerkiksi liikkuudesta tulee miellyttävämpää kaikille, jotka ovat siinä osallisina. Ja varmasti se vaikuttaa myös onnettomuustilastoihin, koska jokainen kuollut liikenteessä on yksi kuollut liikaa, joten siksi minä puolan tätä näitä itseohjautuvia autoja. Kiitos, mutta ette kertonut, miten tämä tulevaisuuden itseajava auto ajaa, miten se kulkee. Ja, dann machen wir jetzt natürlich ein ganz... No, tässä nyt avattiin kyllä Pandoran lipas. Eli miten näitä autoja ohjataan tulevaisuudessa? No, tämä on arkaluontoinen poliittinen kysymys, johon meidän täytyy löytää vastaus. No esimerkiksi tässä yhteydessä voitaisiin mainita dieselskandaali, eli pidetäänkö kiinni polttomoottorista vai siirrytäänkö sitten uusiin tekniikoihin, onko se sitten typpitekniikkaa, power to gas vai kuinka tässä toimitaan, mutta meidän täytyy toki myös taata, että infrastruktuuri on saatavilla. Eli kun autot sähköistetään, niin missä niitä ladataan ja kuinka paljon sitten menetämme työpaikkoja puhutaan seitsemästä työpaikasta, kun puhutaan polttorista, ja sitten olisi enää yksi työpaikka näitä seitsemää kohden, kun puhutaan sähkömoottoreista. Eli me haluamme saada tässä tämmöisen ylimenokauden ja sitten haluamme siirtyä tällaiseen sekoitukseen. Ja no, tämä on kysymys, johon nyt ei oikein tänään voi vastata vielä. Kiitos paljon. Rouva Revoldalon Bonfoy seuraavaksi. Minuutti tyyppihyväksynnästä meillä on lainsäädäntöteksti keskustelun alla trilogissa, toisin sanoen parlamentin neuvoston ja komission keskustelun alla uudesta ehdotuksesta, jonka avulla hän vahvistaa avoimuutta ja valvontaa silloin, kun oli noudatettu sääntöjä. Nyt meillä on todellakin testit oikeassa ajotilanteessa, joilla me voimme olla tehokkaampia. Kansalliset viranomais, tyyppihyväksyntäviranomaiset omaavat tärkeän roolin, mutta tämä kuului, kuului meidän ehdotuksimme tässä Dieselgate-tutkintavaliokuntatyössä haluaisimme perustaa riippumattoman eurooppalaisen viraston, joka voisi eh, harmonisoida kansallisia viranomaisia, jotta meillä noudatettiin samalla tavalla sääntöjä tyyppihyväksyntämenettelyissä EU-ssa. Edustaja Telitska taas. Thank you. Uh, in fact, uh... Kiitoksia. Saattaisin voida vastata kahteen kysymykseen. Yksi kysymys ähm, liittyy siihen, miten me eh, luomme näitä Ähm, eturivin äh, toimijoita ja miten voimme varmistaa sen, että itseohjautuvista ajoneuvoista tulee todellisuutta. No, meidän tehtävämmehän ei ole tehdä päätöksiä kuluttajan puolesta. Meidän tehtävämme ei ole suosia ketään markkinoilla, ketään, joka noudattaa meidän sääntöjämme. Ei. Markkinat toimivat sen sääntelyympäristön mukaisesti, jonka me luomme. Ja aivan kuten puheenjohtaja sanoi, meidän täytyy pitää huoli siitä, että lahjakkaat ihmiset eivät lähde vain piilaaksoon, vaan voivat todeta, että meidän sääntelyympäristömme on niin hyvää, myönteisessä mielessä haastava, että voivat, haluavat todella luoda startup-yrityksiä. Ja joinain päivinä heistä, näistä yrityksistä sitten tulee voittajia sen perusteella, kuinka, kuinka kilpailukykyisiä ovat. Sama pätee sähköautoihin tai vetyautoihin tai mm, mihin tahansa, mitä me voi vielä kuvitellakaan. Kaikki oikeastaan ohjautuu markkinoiden ja kysynnän perusteella. Kiitos, Telitska. Herra Paken pitää lähteä. Annan hänelle nyt mahdollisuuden vastata komission nimissä kaikkiin näihin teidän kysymyksiin, jotka ovat erittäin asian, asiallisia. Kiitos. Kolme kysymystä, joihin keskitään. Toinen oli rautatie, rahti, neljäs rautatiepaketti tuli esille nimenomaan sen teknisessä ulottuvuudessa, sen eri liikennemuotojen yhteensovittamisessa, jotta rautatieakselista voisi tulla kilpailukykyinen pitkillä matkoilla Euroopassa, jotka ovat tällä hetkellä todellisuutta <clears throat> tavaraliikenteessä, kun puhutaan tästä rajat ylittävästä eurooppalaisesta rahtikäytävästä. Tässä on kyse todella suuren luokan haasteista eurooppalaisessa liikennepolitiikassa. Me haluaisimme saada rahdin todellakin maantieltä raiteille paljon kunnianhimoisemmin. Se on haaste, johon julkisen eurooppalaisen ja kansallisen eurooppalaisen politiikan yksityisen ja julkisen sektorin pitää pystyä vastaamaan innovaatiosta ja startup-yrityksistä. Olen erittäin otettu siitä palkinnosta, joka on suunnitteilla. Se ilahduttaa minua Öö, varmasti se on kyse siitä, miten ajatus ja startup sitten siirtyy siitä tarjoukseen ja mihin vaikeuksiin törmätään kaikissa vaiheissa, erityisesti rahoituksessa. Me, meillä on suoraa rahoitusta, mutta sitä ei aina ehkä hyvin kalibroida startup-yrityksiin, mutta meillä on tässä hyvät puitteet, jos me ajattelemme investointisuunnitelmia, joita komissio on tuonut esille myös Junckerin ohjelmassa. Meillä on myös instrumentteja meidän tutkimuspolitiikassamme Horisontti 2020. Se on rahasto, jonka avulla voidaan kasvattaa rahoituksellista tarjontaa ja sen avulla voidaan siirtyä startup-yrityksestä keskikokoiseen yritykseen. Teidän avullanne tämä kokous toi tämän asian hyvin konkreettisesti minulle esille. Sitten automatisoitu ajoneuvo, se on innovaatio, jolla on suunnattomasti potentiaalia, mutta meidän pitää paikantaa se. Mehän voimme tajuta se nimenomaan Twitterissä. Teidän liikennevaliokuntannehan työstää tätä suuresti. On ehkä vähän liian aikaista lähteä sääntelemään tätä. Komissio tulee luomaan myös puitteet tämän ajoneuvon kehittämistä varten, jotta siitä tulisi mahdollisimman käytännönläheinen. Kiitos, herra Pake. Siellä annan nyt puheenvuoron tänne saliin päin. David Gobet pour la Confédération. David Kope, ja edustan CGT-ammattiliittoa. Minä haluaisin puhua sosiaalisesta polkumyynnistä. Tällä hetkellä kaikkiin liikennealan työntekijöihin tämä sosiaalinen dumppaus on, on koskenut heitä. Tänä päivänä tämä on varsinainen, tässä, käy, tässä on menossa varsinainen kilpajuoksu kohti eh, sosiaalista dumppausta, olipa kyse sitten palkoista tai sosiaaliturvasta. Ja kaikilla ei välttämättä ole keinoja eh, taistella tätä vastaan. Ja eurooppalaiset, eurooppalainen politiikka on tavallaan helpottanut sosiaalista dumppausta, myös verodumppausta ja sosiaalista, sosiaaliturvadumppausta. Meillä on hienoa lainsäädäntöä. Te juuri sanoitte, että sanoit juuri näin, ja sen perusteella sitten jäsenvaltiot olisivat tavallaan syypäitä sen huonoon soveltamiseen, mutta ei näinkään välttämättä ole ulkoiset kustannukset, jotka liittyvät liikenteeseen, ne täytyy sisäistää, koska tällä hetkellä esimerkiksi raideliikenne ja kaupunkiliikenne ja niiden kustannukset eivät ole vertailukelpoisia. Ja käyttäjien kannalta on tärkeää, siis on otettava huomioon myös käyttäjät. Kiitos paljon. Täällä toisella puolen salia käsi nousi ylös äsken. Nimeni on Schubert, tulen Saksasta, olen tavallinen kansalainen. Kaksi kysymystä. Itse ohjautuvat autot. Mikä on tämän hetkinen tilanne, mitä Viinin sopimukseen tulee vuodelta 1968? Ja sitten normeihin ja teknisiin kysymyksiin liittyen, koska tässähän syntyy uusia mahdollisuuksia, mitä kommunikaation koneiden ja ihmisten välillä tulee. Onko tässä jotain kehitystä ja missä ajassa? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kaksi suurta kysymystä. Ensimmäinen sosiaalisesta polkumyynnistä. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, minä voin sanoa, että kaikki tässä valiokunnassa ovat sitä mieltä, että tämä sosiaalinen polkumuunti on myrkkyä eurooppalaisille hankkeille. Me olemme kaikki yhtä mieltä tästä. Totta kai meillä on vähän näkemyksiä, että miten tämä voidaan hoitaa pois päiväjärjestyksestä, tämä sosiaalinen polkumuunti. Kysymys kuuluukin, että onko nyt koittanut aika, että me teemme eh, sosiaalista Eurooppaa vähän ylöspäin, että meillä olisi minimitarifit, miniminormit ylöspäin, työntekijöiden terveys ja turvallisuus ylöspäin – Pystymmekö me siihen? Parlamentti voisi mennä tähän, kulkea tähän suuntaan. Mutta meillä on neuvosto vastassamme, joka ei välttämättä ajattele samalla tavalla. Ja joskus me kuitenkin voimme voittaa, olemme voittaneet. Sosiaalinen polkumyynti on kysymys, jota työstämme tällä hetkellä. Olen nyt vähän tekninen. Liikennevaliokunnassa me usein käytämme termejä paketti. Meillä on rautatiepaketti, meillä on liikkuvuuspaketti. Liikkuvuuspaketissa on paljon suur- sisällä. Isot panokset pitää toimia siten, että huomenna voimme uudestaan pitää junasta. Tänä päivänä on hyvin helppoa lähteä halpa, äh, halpalennolla, vaikka kaikki yhtiöt eivät noudatakaan sääntöjä, tässä mainitsen nimiä. Siis helpompi lähteä lentoon kuin raiteille, mutta win-win-politiikka on kuitenkin tärkeää nimenomaan ilmaston kannalta, mutta myös työllisyyden kannalta. Eli paketti pitää saada myös takaisin rautateille, että pysytte myös kilpailusta, kilpailukyvystä, verotuskysymyksistä ja ulkoisista kuluista. Eihän tämä ole normaali, että jotkut sektorit maksavat kuluissa enemmän kuin toiset. Ei se ole normaali, että maatiet eivät hyödy yhtä paljon tai ehkä enemmän lainausmerkeissä verotuksesta kuin toiset sektorit, mutta tämä kysymys tullaan liittämään tähän liikkuvuuspakettiin ja me kutsumme sitä tällä sanalla eurovinjettien puhumistaan ekoverosta, vaan sanoin eurovinjetti. Viimeinen kysymys, todellinen kysymys autonomisesta autosta. Me olemme nyt siinä vaiheessa, että puhuvatko autot keskenään, eli onko meillä yhteenliitettyjä autoja. Ne äh, autot vaihtavat jo tietoja, autoissa vaihdetaan tietoja keskenään. Eli voidaan sanoa, että huomio huomio 50 metrin päässä on onnettomuus. Edustaja Erttu puhui erittäin hyvin tästä puoliautomaattisesta autosta, joka tulee markkinoille 2021, jossa kuljettajan ei tarvitse pitää ratista kiinni. Ja sen jälkeen autonominen auto, jonka Ertuk selitti myös erittäin hyvin, kun puhuttiin vastuukysymyksistä. Autonominen auto ei voi tulla kaiken tilalle, jos ei käsitellä kysymystä datasta. Autonominen auto ei voi ajaa tiellä, jos sillä ei ole tietoa siitä, että punainen valo vaihtuu vihreäksi. Eli data on autonomisen auton polttoainetta. Nyt edustaja Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mitä sosiaaliseen polkumyytiin tulee, niin tämän käsitteen kanssa täytyy olla hieman varovainen. Joskus kun puhutaan työehdoista, niin sitten puhut, väitetään, että se olisikin sosiaalista polkumyyntiä. Näin ei pitäisi olla. Kun puhutaan sisämarkkinoista, niin toki liberalisointiin liittyy myös sosiaalisia näkökohtia. Komission puheenjohtaja Juncker – on Rova Tysonin kanssa sanonut, että meidän täytyisi käsitellä näitä sosiaalisia kysymyksiä, jotta me näemme, minkälaiset työolosuhteet ovat. Tulen Hollannista ja joskus olen aika yllättynyt Ranskan tilanteesta. Siellä meillä on suuria ongelmia Air France KLM pilottien kanssa, koska Ranskassa on aika tiukat eh, ehdot ja sitten taas Hollannin puolella ei niinkään. Toki tämä, tähän ohjelmaan täytyy puuttua, mutta meidän täytyy olla kuitenkin rehellisiä. Meillä on parhaimmat työolosuhteet maailmassa ja No tietysti tätä nyt ei pitäisi maton allekaan lakaista tätä ongelmaa. Ja tässä liikkuvuuspaketissa mm, me varmasti keskustelemme näistä ehdoista, mutta Ranska lisää joustavuutta, kiitos. E, Monsieur Dalunde, c'est à vous. Ja sitten Lundgren. Dalunde. När det handlar om själv... Kiitoksia. Kun puhutaan itseohjautuvista autoista, niin niihin liittyy useita plussia, etuja, muun muassa turvallisuus. Sanotaan, että itseohjautuvat autot ovat turvallisempia kuin ne, joita ihmiset ohjaavat. Erityisesti silloin, kun on juotu vaikka alkoholia tai ollaan väsyneitä. Silloin on silloin asia on ihan selvä. Ja nämä autot ovat resurssitehokkaampia, ympäristöystävällisempiä. Yksityisajoneuvothan seisovat paikallaan suurimman osan ajasta. Joka tapauksessa näitä itseohjautuvia autoja on helpompi parkkeerata, pysäköidä. Ylipäänsä elämän laatu kaupungeissa paranee. Mutta eihän tällainen auto mikään yleislääke kaikkeen ole. Meidän täytyy ylipäänsä vähentää autoilua, käyttää muita liikennemuotoja yleisesti ottaen, mutta teknologian kannalta itseohjautuva auto on kyllä valmis ennen kuin me saamme lainsäädäntöä valmiiksi. Jos auton täytyy esimerkiksi päättää, ketä väistää, niin sen osalta täytyy vielä tehdä työtä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata tähän Saksan kysymykseen, jossa kysyttiin Viinin sopimuksesta vuodelta 1968. Sanoisin, että tämä pitäisi päivittää ja olisi pitänyt päivittää jo kauan sitten, koska kuluttajalla täytyy tietysti olla ohjat käsissä, mutta on kaikenlaisia järjestelmiä, ABS-järjestelmä ja niin edelleen mutta silloin kun tämä järjestelmä aktivoituu, niin silloin kuljettajalla ei enää ole ohjat käsissään. Ja teen juuri mietintöä, jossa vaadin tällaisia lisäapujärjestelmiä, esimerkiksi hätäjarrujärjestelmä, joka tunnistaa pyöräilijät ja jalankulkijat. Silloin kun se on tunnistanut jonkun ja jarruttaa, niin sitten ohjat otetaan pois kuljettajalta. Eli meidän täytyy kyllä todellakin päivittää Viinin sopimusta. Ja mitä näihin ajan apujärjestelmiin tulee, ne täytyy toki sitten myös ankkuroida lainsäädäntöön, ennen kaikkea puhutaan itse ohjautuvista autoista. No sitten oli nämä valotekniset kysymykset. Niidenhän pitää antaa informaatiota. Ja nyt kun ajattelen tässä itseohjautuvaa autoa, jossa ei nyt enää käsimerkillä voi esimerkiksi näyttää jalankulkijoille, miten tulee reagoimaan, niin tarvitaan uusia signaalijärjestelmiä. Ja tarvitsemme puitteita politiikan taholta. Teknologian täytyy olla avointa ja talouden täytyy löytää sitten ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia. Mennäänpä heti seuraavaan kutsuvieraaseemme. Tehän olette tämän liikkuvuustehtaan ideoja. Voitteko ehkä kertoa meille, mistä on kyse? Minkälainen tulevaisuuden, minkälaista tulevaisuuden liikkuvuuden tulisi olla? Ja kun te olette saaneet puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi, niin sen jälkeen saadaan esittää kysymyksiä. Uh, kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne. Niin minä en todellakaan ole mikään tämän äm, mobiliteettitehtaan isä, mutta haluaisin kuitenkin henkilökohtaisesti hiukan kuvailla sitä, mikä voisi olla liikkuvuuden tulevaisuus. En kerro, mikä sen tulisi olla, mutta mikä se voisi olla. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että meidän tulisi keskittyä kaupunkiliikkeeseen pyöräilyn kautta. Äh, no, en kuitenkaan siitä puhu tänään, vaan puhun niistä trendeistä, joita olemme nähneet viime vuosina. Tässä on kyse toisaalta jakamisesta ja toisaalta äh, sukupolvesta. Äh, jakaminen on tärkeää. Ja ensimmäinen avainsana todellakin on sukupolvi koska me olemme nähneet, kuinka kehitystä on tapahtunut aika paljon. Erityisesti nuoret ihmiset ovat muuttaneet ajattelutapojaan. Ja kun meillä on nyt tämä uusi suku, uudet sukupolvet Y ja Z, he käyttäytyvät aivan eri tavalla kuin miten me. Jos kun olemme tehneet ähm, tutkimuksia USAssa, Japanissa tai jossain muualla, niin me olemme aina kysyneet ihmisiltä, mitä, hei, mistä henkilökohtaisista ne voisitte hankkiutua eroon? No yleensä nuoret sanovat, että e, en aio hankkiutua eroon älypuhelimesta enkä tietokoneesta, mutta ehkä autosta. Ja tämä saattaa päteä myös vähän iäkkäämmin. Ja jos katsomme ajokorttitilannetta, esimerkiksi Brysselissä tilanne on tällainen, Jos katsotaan sitä ikää, jossa ajokortti saadaan Brysselissä, niin joka vuosi kymmenellä voidaan nähdä, että nämä siniset pylväät mataloituvat drastisesti, koska ihmiset eivät välttämättä tarvitse autoa, kun täyttävät 18. Ja tämä trendi näkyy kaikkialla kehittyneissä maissa. Eli kun puhutaan näistä suku, tämän sukupol, näiden sukupolvien avainsanoista, niin jakaminen on yksi tärkeä avainsana. Lähes kaikkea voi ää, jakaa. Ja tämä bla bla auto on varsinainen runda, runsauden sarvi täällä Euroopassa. Tämä on aivan uskomatonta, koska tämä on aivan omintakeinen käsitteensä. On voitu osoittaa, että ihmiset luottaisivat blabla jäseniin enemmän kuin kollegoihinsa tai Facebook-kavereihinsa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ihmiset ovat valmiita lähtemään ihan ventovieraan autoon koska tämä alusta on niin luotettava ja vahva. Ja kun puhutaan näistä uusista toimijoista, niin he itse asiassa äh, investoivat aika paljon autojen jakamisjärjestelmiin. Google tekee niin ja Facebookkin kehittää tämänkaltaisia asioita, koska heillähän on ollut jo vuoden ajan patentti No miten pitkälle autojen jakamisessa voidaan mennä? Miten paljon sen avulla voidaan kilpailla muiden liikennemuotojen kanssa? Niin ei kaikkea ei vielä ole nähty. Vanhat tekijät eivät kuvitelleetkaan, että blabla-auto olisi voinut vaikuttaa niihin, mutta nyt autojakin voidaan tosiaan jakaa. Ja kehitys on nyt sellainen, että meillä on jo kolmas autojen jako systeemi voimassa. Autoahan, autojahan on voinut jakaa aika pitkäänkin jo. Meillä on Kambio Saksassa ja Belgiassa ja niin edespäin Sveitsissä oma järjestelmänsä. Ja kun nyt tarkastellaan tilannetta täällä Brysselissä, niin vuoden sisällä meistä on tullut Euroopan tai koko maailman auton jakamis pääkaupunki, koska kaikki nämä alustat aloittivat toimintansa Brysselissä. Myös kansalaiset voivat jakaa autoja, muun muassa Grenoblessa voi löytää satoja autoja, joita yksilöt, yksittäiset ihmiset jakavat. Kaikenlaista infrastruktuuria voi jakaa. Esimerkiksi pitkän matkan linja-autojen kehittäminen on ollut aika merkittävää tällä alalla. Aiemmin maanteillä oli henkilöautoja ja rekkoja. Nyt siellä on myös näitä pitkän matkan linja-autoja, busseja. Uusi verkosto, jota on kehittänyt ei liikenneyhtiö, vaan tietotekniikkayhtiö ja kaikenlaista muutakin infrastruktuuria voidaan jakaa. Meillä on B-Park täällä Belgiassa, pysäköintiverkosto, niitä on muuallakin. Ja tällainen B-Park auttaa parkkipaikkojen omistajia jakamaan infrastruktuuria, jotta voidaan parantaa parkkipaikan saatavuutta kaupungissa. No, sitten kolmas avainsana, se on tämä disruptio. Siitä ei ole paljon kuultukaan. Se on nyt kiihtynyt. Te olette ehkä kuulleet GAFAsta. Edellinen puhuja ei tiennyt. Kyse on siis Google, Apple, Facebook ja Amazon yhdistelmästä. Ehkä tiedät, tunnette myös Natun Eikö kukaan? Kyse on Netflix, Airbnb ne, ja Tesla. Se kasvaa vielä nopeammin kuin GAFA, koska he, tämä toinen eh, entiteetti käyttää GAFAa kasvakseen. Ja kiintoisaa Natojen ja Kafojen kanssa tai suhteen on se, että eh, ne ovat ikään kuin ensimmäinen digitaalinen lähettiläs. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niiden kanssa, mutta myös tavallaan taistella niiden kanssa, koska ne muuttavat koko liikennealaa. Tässä, ovat nämä, tässä olivat siis natut. Te olette kuulleet myös Uberista. Uberista. Ja ehkä on ihan hyvä, että on näitä mm, disruptoreita, eli tavallaan häiriköitä, jotka häiritsevät vanhaa, vanhan, vanhaa kuvaa. Kuitenkaan me, meillä asiat eivät ole menneet eteenpäin kauhean nopeasti. Brysselissä piti sulkea kokonainen tie. Mutta kaikki toimijat löysivät Ää, muita ratkaisuja. Yhden viikonlopun aikana löysivät uusia ratkaisuja ja siksi nämä uudet tulijat, häiriköt, disruptorit ovat hyödyllisiä. Mutta tietysti ne häiritsevät tavallaan paikallisia oloja tällä globaalilla lähestymistavallaan. Ja sitten vielä, kun ajatellaan tätä uutta sukupolvea, jakotaloutta, disruptoreita, ja kaikki tämä voidaan yhdistää – keskenään. Olipa kyse sitten autojen yhteiskäyttämisestä tai jakamisesta tai mistä tahansa. Kaikki voidaan yhdistää ja nämä toimijat, jotka ovat niin hyvin yhteyksissä keskenään, niin ne eivät välttämättä tule Euroopasta. On Facebook, Google, miljardi käyttäjää päivittäin käyttää Google-karttoja – Yksikään eurooppalainen startuppaja ei pysty väittämään pystyneensä samaan. Pelottavaa ehkä on se, tässä on minun Google-karttakuvani, tein tämän eilen. Googlehan tietää kaiken minun elämästäni. Google tietää, että eilen kävin Cirque du Soleil-tapahtumassa ja selkeä menin lasilliselle ystävien kanssa. Olin siellä pari tuntia. Google tietää, että olen pyöräillyt 2,5 kilometriä eilen. Ja mitään ei itse tarvinnut tehdä. Tämä, tämä kuva tuli sieltä automaattisesti. Ja ennen kuin lopetan puheeni, niin katsotaan vielä tämä automaatiokuva kun on sukupolvi äh, ja disruptorit ja niin edespäin, niin kaiken keskellä on automaatio, kaiken ytimessä on automaatio. Äh, kaikki voidaan toteuttaa järjestelmän keinoin, jota ei hallinnoi julkinen viranomainen, vaan äh, yrittäjät. Ja esimerkiksi Teslan kanssa ei tarvitse välttämättä mennä ähm, autokorjaamoon. Ladataan vain uusi päivitys autoon niin ja se toimii. Ja itseohjautuvat autot otetaan käyttöön ensi kuussa Phoenixissä USAssa. Automaation saralla ollaan menossa eteenpäin hyvin nopeasti. Ja ihan lopuksi sanon vielä tämän. Meillä on ihan uudenlainen maailmanlaajuinen ekosysteemi, mutta täältä puuttuu yksi tekijä, nimittäin julkinen budjetti. Ne, se ei kuulu tähän järjestelmään on autojen valmistajat, autojen jako, foorumit, on IT-yritykset, kuten Google, Apple, Microsoft. Ja meidän tulisi olla tietoisia tästä uudesta ekosysteemistä. Ja sitten vielä tästä ää, mobiliteettitehtaasta Eli tämä fabrik de Mobilité, se aloitettiin Ranskassa. Ympäristövirasto tuki sitä ja tarkoitus on auttaa näitä eurooppalaisia startuppeja tulemaan myös tällaisiksi gaf, gaf, gafeiksi. Eli jos te olette kiinnostuneita startup-yrittämisestä, niin tarkastelkaa tätä ekosysteemiä. Muitakin on Saksassa, UKssa omansa, omanlaisensa. Startuppien ongelma nimittäin tällä hetkellä on se, että ne tarvitsevat paitsi rahaa, myös poliittista tukea, innovatiivisuuden sääntelyä ja niin edespäin. Eli pelkkä, pelkkä raha ei riitä. Hauskaa iltapäivää. Kiitos paljon tästä esityksestä joka on vähän huolestuttava, hämmentävä. Samalla siinä sanotaan, että teknologinen vallankumous tulee mullistamaan meidän taloutemme. Täällä puhutaan vähän tästä hajottavasta taloudesta. Onko se, mitä on yhtä, yhteistyötä tekevä talous? Minä en oikein tiedä, mikä se on. Tämä on ee, eh, siis edustajan näkemys, ei välttämättä valiokunnan puheenjohtajan roolissa sanottu. Mitä on yhteistyötä hakeva talous? Tämä on myös juridinen käsite. Tässä tulee todellisia kysymyksiä, jotka ovat haasteellisia. On puhuttu ilmastohaasteista, minä haluaisin puhua sosiaalisista haasteista. Ja kysymyksen, jonka täällä eräs heitti läsnäolijas puhui sosiaalisesta polkkomyynnistä. Rova Robert tuetaan nämä myös. Minä annan hänelle nyt puheenvuoron, koska äsken puhuttiin nimenomaan tästä siitä samasta asiasta. Ja siitä pitää puhua. Rova Dallon Bonfo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämän myötä voimme tasapainottaa vähän kannanottoja meidän meppien välillä sosiaalisista polkysymystä, joka on suuren luokan kysymys, kun katsotaan liikennesektoria. Kaksi keskeistä poliittista kysymystä ovat sosiaaliset kysymykset ja ympäristökysymykset. Sosiaalisista kysymyksistä kyllä on kannanottoja toisistaan poikkeavia ja näiden aspektien pitää tulla esille tässä pitää tulla esille komissiossa, mutta myös tässä valiokunnassa parlamentissa en ole samaa mieltä edustaja Van de Kampin kanssa, kun hän puhui työntekijöiden oikeuksista, jotka Ranskassa ovat jäykkiä. Mielestäni työntekijöiden suojelutoimenpiteiden tulee olla sen kaltaisia, että niitä voidaan taata eurooppalaisella tasolla ja taata niitä kaikille eurooppalaisille työntekijöille tätä suojelua. Kansalaisetkin odottavat myös tätä, eivät odota vain liberalisointia. Tämä on poliittinen näkemys, totta, mutta on eri, se on tärkeää huomioida. Liikkuvuuspaketissa on paljon myös sosiaalista tekstiä samalla tavoin kuin on olemassa toinen teksti. Pyydän anteeksi, että oli vähän tekninen Tässä on tämän hekteen aktuaalisuutta, kun puhutaan lähetettyjen työntekijöitä koskevan direktiivin tarkistamisesta. Ei voida olla sitä mieltä, että li- liikennesektori olisi erityisalus jätettäisiin ehkä syrjään ja että työntekijöillä tällä sektorilla olisi, eivät olisi samat oikeudet kuin muilla työntekijöillä. Euroopan parlamentti ei ole yksimielinen tässä kysymyksessä. Se on ihan normaalia. Me edustamme eri poliittisia ryhmiä ja meillä on erilaisia näkemyksiä. Niistä keskustellaan rauhassa. Kiitos. Minä en unohtanut edes kollega Teliska enkä kollega Grammeria, mutta minulla on muutama, muutamia kansalaisten kädet nousseet ylös ja totta kai saatte nyt esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. No niin, kädet ylös. Merci beaucoup. Alors là, je mets mon chrono. Nyt ä, aika alkaa josta. No. Minä tulen Pariisista. Minä puhun siitä, että liikkuvuus vähän häiritsee taloutta myös kansalaisten yksityisoikeuksista. Kun me ajattelemme meidän yksityisoikeamme suojelua, kun puhutaan oikeutta yksityiselämään, mihin menee, kuinka liikkuu, miten menee paikasta toiseen. Tämä on siis yksityiselämän suojelua. Toinen asia liittyy kyberturvallisuuteen. Puhutaan paljon automa- autonomisista autoista, mutta puhutaanko kyberhyökkäyksistä? Millä, missä määrin liikkuvuudesta on tullut haa- liikkumisesta on tullut haavoittuvaista? Toinen käsi nousee ylös tuolla. Vihreä kaunis vihreä takkinen nuori mies siellä taka-alalla. Euh, Kysymys, joka liittyy kaupunkiliikkuvuuteen ja yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen. Euroopassa keskustellaan paljon julkisen liikenteen äh, kustannuksista, kuinka sen pitäisi olla ilmaista. Tästä puhutaan paljon julkisesti EU-jäsenmaissa. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? pitäisikö julkisen liikenteen olla ilmaista ja mikä olisi tulevaisuus tälle asialle. Kiitos. Kiitos. Sitten siinä teidän oikealla puolella, vasemmalla puolella, olkaa hyvä. Justement rebondir euh, sur l'histoire de la gratuité des transports publics pour détailler la... Niin, tästä ilmaisuudesta vielä, ja tämä liittyy juniin. Äh, junahan on ekologisempi liikennemuoto kuin auto ja tällä ilmaisuudella olisi osataitoja. Ensinnäkin se antaisi liikkumisoikeuden kaikille. Aivan liian monet elävät edelleenkin köyhyydessä, eivät pääse liikkumaan. Tällainen ö, ilmainen juna, matkailu ö, antaisi kaikille mahdollisuuden käyttää junia. Ö, esimerkiksi 177 prosenttia nousi Äh, bussiliikenne, äh, bussien käyttö, kun busseista tuli ilmaisia erässä ranskalaisessa kaupungissa. Ja äh, raideliikenne, jos sekin olisi ilmaista, niin se, se antaisi paljon paremman ähm, mahdollisuuden myös matkailulle, matkailuelinkeinolle. Miten kaikki tämä sitten rahoitettaisiin? Se on tärkeä kysymys. Esimerkiksi Belgiassa, minä siis voin antaa teille belgialaisia lukuja, Minuutti vain. Jos valtio, SNCB, käy, antaisi ilmaisen matkustusoikeuden, niin kustannukset nousivat miljardin euroon, mutta toisaalta lippujen painattaminen ja tarkastaminen toisaalta ei enää maksaisi mitään. Yksi miljardia on se summa, jolla tällä hetkellä rahoitetaan yritysten autoja, joten äh, on ihan selvää, että tässä ei ole kyse rahasta, vaan poliittisesta tahdosta. Kirkea Kiitos. Siinä vieressä on seuraava kysyjä. Kiitos. Äh, hyvää päivää kaikille. Minä tulen Pariisista. Minä olen ihan toisessa, toisen suuntainen kysymys, eikä mistään <clears throat> julkisen liikenteen ilma, ilmaiskuljetuksesta. Minä haluan puhua tästä hyväksynnästä. Miten me voimme samalla lipulla voisin matkustaa äh, Eli tämä olisi yksi yhteinen lippu. Minä voisin matkustaa Parissa, Berliinissä, Madridissa tällä samalla lipulla. Ja, eh, eli mit, miten me voisimme yhteen liittää eri liikennemuotoja, bussia ja raide? Tämä kysymys esitetään komissiolle. No niin, sitten tyttöjen vuoro, naisten vuoro. Kiitos. Minä tulen Pariisista. Minusta tuntuu, että täällä on esitetty vähän binaarinen näkemys, joko maat maantieliikenne tai raideliikenne on myös olemassa myös sisävesiliikennettä, jossa kuljetetaan paljon tavaran liikennettä Meillä on myös vesibusseja, vesitakseja. Minun kysymykseni kuuluukin, mikä on sisävesiliikenteen asema huomispäivän kaupungeissa? Kiitos. Siitä vierestä sitten. Ik ga dit in Nederlands doen. Puhun hollantia, se on minulle hieman helpompaa. Minäkin opiskelen Pariisissa. Kuulemme tässä nyt juuri siitä, miten liikennettä voidaan helpottaa. Muun muassa BlaBlaCar tästä yksi esimerkki. Mutta onko jo myös jotain fyysisiä parannuksia, jotka helpottavat liikennettä, turvallisia paikkoja, josta mm, siis bussit lähtevät esimerkiksi. Nuorena naisena minua kiinnostaisi tämä näkökohta erityisesti. Kiitos paljon. Tämä nuori mies punaisessa villapaidassa. Kiitos Sebastian, minulla on kaksi kysymystä, mutta yksi niistä tuli jo vähän esille edellisen puhujan toimesta. Todellakin minulla on vain minuuttia aikaa, enkä oikein osaa puhua hyvin julkisesti, eli puhun nopeasti. Kun me tiedämme, että liikenteellä on ihan konkreettinen merkitys eurooppalaisessa historiassa, minä olen tässä pohtinut sitä, milloin meillä on kunnianhimoinen politiikka. Tässä on, ovat kollegat jo lähteneet, joille kysymys tulisi, minkä tämä kysy, koskettaa äh, raideliikennettä vähän niin kuin interrail-tyyliin. Toinen kysymys on tärkeä, yhtä tärkeä on tämä väestö osa, joka on hyvin epäsuotuisessa asemassa liikkuvuuden äh, suhteen, eli eivät voi, miten me voisimme järjestää tällaisia yhteistyöfoorumeita, eli joidenkin pitää, meillä on paljon järjestelmiä, joissa pitää maksaa paljon, mitä tarjotaan niille ihmisille, jotka ovat huonommassa yhteiskunnallisessa asemassa. Merci beaucoup. Alors... Kiitos paljon. Tulihan tässä koko joukko kysymyksiä tiedoista, datasta. Se on tullut esille meille jo aiemmin sitten kyberturvallisuus, suuren luokan kysymys, koska tulevaisuuden autonominen auto voi, jos ei se ole voittaja, niin silloin tilanne on huono. Meidän täytyy siis lähteä pohtimaan eurooppalaista virastoa kyberturvallisuudelle. Joukkoliikenteen liikenne onko ilmaista vai ei? Kyllä, se voi olla etu. Puhutaan mm, vertailusta investoinneissa, kun puhutaan näistä ää, yrityksen tarjoamista autoista. En tiedä, mikä, miten yleistä se on Belgiassa. Te kaikki puhuit, puhuitte siitä, kuinka liikkuvuus voi olla mm, väliaikaista. Myös energia voi olla sen kaltaista, että kaikki eivät pysty asiallisesti saamaan lämmitystä koteihinsa tänä päivänä meillä on se liikkuvuus, eli kaikki eivät pysty hyötymään liikkuvuuden tarjoamista palveluista. Ja tämä äh, väestömäärä on jatkuvasti kasvussa Euroopassa, Ranskassa sen olevan noin kahdeksan miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty hyötymään tai nauttimaan liikkuvuudesta. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että on kyse ihmisistä, jotka eivät yksinkertaisesti pääse hyötymään liikkuvuudesta asuvat alueella, jossa ei näitä palveluja ole, tai sitten hinta on liian kallis on kyse ihmisistä. Jos ihminen ei pääse liikkumaan, hän jää, hän ikään kuin jää ulkopuolelle muusta maailmasta ja silloin tulee yhteiskunnallisia jakoalueita. Oli kyse vain alueellisista jaosta, vaan sosiaalisesta <clears throat> erottelusta on kyse myös digitaalisesta erottelusta, mutta autonominen auto ehkä äh, huomispäivänä voi niin myös synnyttää tämmöistä äh, jakoa on olemassa. Kaupunkinuoriso, joka on yhteydessä koko muuhun maailmaan, ja sitten on maaseutualuetta, jossa ihmiset ovat ehkä täysin eristyksissä muusta maailmasta näistä edellä mainituista syistä. Minä olen puheenjohtaja, onko minullekin rajattu puheaika? Eli nyt pyydän kollegoja vastaamaan, en puhu tässä enää sen pidempään. Wim van de Kamp, olkaa Kiitokset. Haluaisin ottaa kantaa viiteen kohtaan. Ensinnäkin yksityisyyden suoja. Mielestäni Euroopan unioni tulisi kehua tässä yhteydessä, koska meillä on yleinen asetus, joka juuri hyväksyttiin. keskustelemaan asiasta erittäin laajasti. Tämä asetus on hyvä, mutta olen tässä puhujan kanssa samaa mieltä, että tekninen kehitys tapahtuu niin nopeasti, että yksityisyyden suoja jää joskus taka-alalle. Ja meidän täytyy myös varoa, että me emme anna kaikkea Googlille. No, sitten Google sanoi, että no yksityisyyttä ei ole suojattu. No tässähän juuri nähtiin tämä kuva kun liikuitte Brysselissä. Siellä meitä seurataan. Mutta me annamme kyllä myös itsekin aika paljon tietoja. No sitten ilmainen julkis, julkinen liikenne. Presidentti Macron on varmasti ensimmäinen joka on tässä vastuussa. Me, no, ei meidän tavoitteemme ole kuitenkaan saada ilmaista julkista liikennettä. Tämä on tämä kuuluisa läheisyysperiaate. Ja, mutta henkilö Pariisista on varmasti nykyaikainen henkilö, mutta tämä ei kuitenkaan ole Euroopan unionin toimivaltuuksissa. Tämä koskee myös minun maastani tulevia, joka puhutaan siis turvallisista ympäristöistä iltaisin. Nämä ovat asioita, jotka ovat ähm, aluetasolla, kunnallistasolla hoidettava. Meidän ne ei pitäisi luvata liikaa, koska me emme voi sitä sitten toteuttaa. Interrail sitten, se on erittäin mielenkiintoinen hanke. No, te tiedätte, että ryhmämme puheenjohtaja Manfred Weber on kehittänyt suunnitelman, jossa jokainen 18 vuotta täyttävä Euroopassa saisi ilmaisen Interrail-kortin. Kiitos. Merci, monsieur Vim. Kiitos, edustaja Wim van de Edustaja Telitska. Uh, thank you. Uh, I mean, let's, uh... Kiitoksia. Tehdäänpä yksi asia selväksi tässä parlamentissa ei taida olla sellaista poliittista ryhmää, joka ei ottaisi huomioon sosiaali- oikeuksia ja ylipäänsä oloja. Voisin kuvitella, että tietyissä liikennemuodoissa on sellaisia yksittäisiä yrityksiä, jotka käyttävät väärin lainsäädäntöä, mutta silloin tietysti kansallisten viranomaisten täytyy pitää huoli siitä, että lakeja noudatetaan. Kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä, no en nyt tiedä miten se ähm, määritellään, mutta se on sama kuin protektionismi. Tänä päivänä äh, Euroopan unionissa sisämarkkinat sirpaloituvat, kun jäsenvaltiot tekevät yksittäisiä päätöksiä, joilla on suuria vaikutuksia meille kuluttajina ja koko sisämarkkinoille. Sitten ilmainen julkinen liikenne. Olen yhtä mieltä Van de Kampin kanssa, jos yksi maa haluaa niin tehdä, niin tehköön vain, mutta ei ole ilmaista julkista liikennettä. Se voi olla maksutonta, mutta monissa maissa, kun on julkinen vaje muutenkin olemassa, niin täytyy muistaa, että mikään ei ole ilmaista. Mutta on muistettava, että ympäristöystävälliset liikennemuodot ovat tavallaan pääsemässä pinnalle. Täällä puhutaan paljon ympäristöstä, liikennemuodoista, yhteyksistä, etc. Ja ilmailustrategia mietinnössäkin mietinnössänikin sanoin, että meidän tulisi pyrkiä saman aikaan jonkinlainen konnektiivisuusindeksi niin, että meillä olisi, että kaikki olisi, pääsisivät yhteyksiin, niin kansalaiset kuin muutkin keskenään, ja tällainen indeksi voisi olla totta aika piankin. Monsieur Monsieur Kramer, Kiitos edustaja Kramer, nopeasti yksi minuutti. Yhtä kauan hänkin. Eli diesel-ohjelmisto, me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä ja tässä diesel-skandaalissa epäonnistuttiin. Me tarvitsemme Euroopan laajuista valvontaa, sosiaalinen polkupyyntö myynti. Meillä oli romanialainen rekkakuski, joka ajoi ympäri Eurooppaa ja nukkui autossansa ja sitten hän sai romanialaista vähimmäispalkkaa. Tämähän on nykyajan aikana aivan käsittämätöntä. No sitten ilmainen, kuul, ilmainen kuljetus No, ilmaista ei ole, kuka sen maksaa. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta, niin eh, kuten eh, opiskelijat, heitä pitäisi tukea, mutta kuka sen sitten maksaa? Minä tulen Saksasta, jos eh, tämä 18 senttiä, joka on dieseltuki, niin me voisimme kolme kertaa antaa köyhille ja opiskelijoille ilmaiset liput. Mm. Meidän tä- meillä täytyy olla oikeudenmukaista kilpailua eri liikennemuotojen välillä. Oikeastaan meidän täytyisi tukea julkista liikennettä, mutta mitä tapahtuu täällä, niin tuetaan autoliikennettä. Merci, monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Edustaja Koch, olkaa hyvä. Kiitos. Pariisissa mutta tuli viesti, että ovelta ovelle yhdellä lipulla. Voin tukea tätä täysin rinnoin. Noin kaksi vuotta sitten teimme aloitteen, joka koskee kaikkia liikennemuotoja, jotta pää, saataisiin tämmöinen integroitu lippu, jota voitaisiin käyttää kaikissa liikennemuodoissa. Ensin taksilla junalle, sitten junalla lentokentälle ja sieltä sitten lentokoneella eteenpäin ja niin edelleen. Me olemme sanoneet, että jos vuoteen 2020 ei saada ratkaisua aikaiseksi, niin me teemme lainsäädäntötekstin tästä. No, alue- ja paikallistasolla on otettu edistysaskeleita, mutta ei kuitenkaan rajat ylittävissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt viimeinen kysymyskierros. Sen jälkeen äh, käännymme sosiaalisen median puoleen ja anna myös asiantuntijallemme vastausaikaa kaikki kysymyksiin, jotka on puhuttu joukkoliikenteen ilmais, onko joku joukkoliikenne ilmaista vai ei, ja kaikista muista esille tulleista asioista. Monsieur. Intex, anteeksi, että puhun uudemman kerran. Tai vähän pakko. Kaiken kuulun ja sanotun jälkeen syytetään taas valtiota jälleen kerran, kun tiedetään, kun valtiot Saksa tai Ranska tekevät, säätävät lakia sillä tavalla, että palkansaajien oikeudet olisivat samanlaista, ainakin kun on kyse <clears throat> rekkakuljettajista, kun he ylittävät rajan yli komission hyökkäytävästä, koska jos maksetaan ranskalaisille kuljettajalle samalla tavalla kuin saksalaisille päinvastoin, silloin luodaan esteitä vapaa, työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Sitä ei voi hyväksyä älkää nyt kaikkia sälyttäkö valtioiden harteille. Kyllä tekin olette vastuussa tästä vähän mepit. Joukkoliikenne ilmaista vai ei? Minä haluaisin puhua mieluummin sosiaalisesta tarifioinnista. Tarifioinnissa tarkoitetaan sitä. Olen samaa mieltä edustaja Kramerin kanssa, että opiskelijoiden pitäisi voida vapaasti liikkua tai ehkä ilmaiseksi liikkua, eli julkisen julkinen liikenne tarjosi heille ilmaisen liikkumismahdollisuuden, koska opiskelijoilla on, heillä, he ovat suuria käy, julkisen liikenteen käyttäjiä. Ja sitten vielä tästä näiden foorumien taloudesta. Siellä kierretään kaikkia lakeja. Tässä on kyse kansainvälisistä yksiköistä. Niillä ei ole minkäänlaista vastuuta. Niiden työllistettävyydestä ei ole mitään alaistavaa tekijää. Palkansaajat ovat ikään kuin yrittäjän asemassa. Edustaja Van de Kamp on jo lähtenyt. Minä olisin, on, olen pahoillani, koska minä olisin sanonut, että olen samaa mieltä hänen kanssaan. Sitten kun puhutaan näistä, näiden foorumien taloudesta, me haluamme jakaa vaurautta emmekä köyhyyttä. Kiitos paljon. No niin, sitten muita kysymyksiä. Herra sieltä, olkaa hyvä. Vihreä takki. Alfons pariisilainen opiskelija. Minä olen sitä mieltä, että tai minä no- totean, että tässä on puhuttu paljon autoista ja siitä, miten voitaisiin ratkaista kaupunkiruuhkat. Ja haluaisin puhua joukkoliikenteen yhteydessä saastumisesta ja kaupungeista, koska useat tapaukset, monet julkisen liikenteen muodotkin ovat myös saastuttavia. On puhuttu sektoreista esimerkiksi Lontoossa on puhuttu säännöstelemään liikkumista vuonna 2016. Tästä on jo puhuttu myös Saksassa. On ryhdytty säätelemään liikennettä, mutta joissakin, joissakin kaupungin osissa se on ihan kellonaikojen viikonpäivien mukaan tehty. Onko välttämätön, eikö olisi välttämätöntä laatia yhteistä eurooppalaista politiikkaa kuin että tämä jätettäisiin jäsenvaltioiden tai kaupunkien vastuulle? tehtäisiin jonkinlainen kriteeriluettelo, jonka avulla voitaisiin valvoa autoja ja julkista liikennettä, jotka ovat saastuttavia, joista, jota tulee yhä enemmän ja yhä enemmän. Ja että tämä sen sijaan, että se jätettäisiin kaupunkien harteille, se on joskus ristiriitaista ja, ja tämähän koskettaa kaikkia jäsenvaltioita. Kiitos paljon Alfonso. Sitten minä jatkan tästä. Todistan Ensinnäkin, kun puhutaan näistä yhteyksistä, niin yhteistyöfoorumeista. Minä olen iloinen, kun puhutaan jo joukkoliikenteestä ja voiko siis olla maksutonta. En minä täällä lähde mit, täällä tekemään mitään kommunikaatiota. Meidän pitäisi pohtia tätä käyttäjien kannalta. Emme me tässä ole mitään saalistajia Tämä on ehkä vähän karikatyyrikuva. Maksuttomuus on todella iso asia. Meidän täytyy ottaa se huomioon, onko tämä uusi versio. Ja vähän laajemmin voitaisiin pohtia tätä vähän mm, laaja, suu, laajemmalta kannalta, onko meillä ratkaisuvaihtoehtoja maksuttomuudessa, jo, jotakin lisämaksua voitaisiin pyytää tarpeen tulle. Ei tässä ole kyse mistään <coughs> neuvostotyylistä, jossa kaikki olisi maksutonta ilmasta versus kapitalismi, joka on täysin kiihtyvällä tahdilla, hinnoittelee kaikkea ja pyytää kaikesta rahaa. Meidän täytyisi vakavasti ryhtyä pohtimaan, pohtimaan ratkaisuvaihtoehtoja. Eli... Olen pahoillani. Ihan nopeasti, ihan nopeasti innovaatiosta. Aika liberaali ehdotus. Puhuttiin, että markkinat ihan äh, maagisesti säätelisivät kaikkea Innovaation tarvitaan rahaa, äh, taitoa, tietoa, rahaa, mutta ilman sitä ei mikään pyöri. Ja sitten sieltä takaa. Haluaisin vielä palata tähän tilakysymykseen. Eli täytyy myös pohtia sitä, eh, siis rahan ja muun lisäksi myös äh, Ähm, kaupunkisuunnittelua ja tilan suunnittelua. Mehän puhumme täällä paljon tuotantojärjestelmistä ja niin edespäin, mutta kun puhutaan aluesuunnittelusta, mm, niin täytyisi paremmin pohtia sitä, minkälainen on keskivertokaupunki. Kun ajatellaan, että liikkuvuus on kuitenkin kaksinkertaistanut, niin ei ole mitenkään vähäpätöinen asia se, miten yhteiskuntasuunnittelua toteutetaan. Tarvitaan parempi tasapaino myös tilan osalta. Monsieur Offon. Kiitos paljon sieltä takavasemmalta sitten, herra henkilö. Aha, te ette haluakaan kysyä mitään selvää. Sitten sieltä, keskeltä. Oui, bonjour. Hyvää päivää tai iltapäivää. Kysymys on sosiaalisluonteisempi, on puhuttu liikenteen maksuttomuudesta, jotta kaikki voisivat hyötyä siitä. Keskustelu on ollut usein esillä lehdistössä ja mediassa – seksuaalisesta häirinnästä julkisessa liikenteessä. Meillä on tilastoja tästä, että sataprosenttisesti naiset sanovat, että heitä on joskus ahdisteltu seksuaalisesti tai he ovat törmänneet epäasialliseen käytökseen julkisessa liikenteessä. Toinen tutkimus on osoittanut, että aamuyöstä naiset mieluummin kulkevat taksilla kuin julkisessa liikenteessä – kysymykseni onkin se, että miten taistella tätä vitsausta vastaan eurooppalaisella tasolla, koska tämä kysymys ei ole vain Ranskan kysymys, vaan kyllä se koskettaa kaikkia maita Euroopassa. Kiitos. Merci. Allez. Kiitos vielä. Viimeinen kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos Sabrina, minä teen työtä. Mm työtä attentaatien ja onnettomuuden uhrien hyväksi. Me, olemme seuranneet paljon siitä, mitä EUssa tehdään silloin, kun on ollut tällaisia joukko-onnettomuuksia EUssa, miten uhrit ovat onnettomuuden uhrit ovat kokoontuneet, järjestäytyneet ja me olemme tutkineet tätä tapaustapaukselta, onko tästä lainsäädäntöä, halutaanko tätä harmonisoida, että uhrit saisivat yhdenvertaisen kohtelun riippumatta kansalaisuudesta. Merci beaucoup. On encore beaucoup de questions qui nous, qui nous arrivent encore et on pourra... Paljon kysymyksiä on tullut, emme voi kaikkia niitä esittää. Julkinen liikenne on puhuttanut eniten. Esimerkiksi yksi toteaa asuvansa Pariisissa. Hän voi käyttää metroa ja pyörää, mutta ei juurikaan muita. Äh, ja sitten äh, täällä yksi kysyjä kysyy, koska saadaan sähköautoja ja äh, puhdasta liikennettä. Ja toinen kolmas kysyjä kysyy, koska aiotte ottaa käyttöön eurooppalaisen passin kaikille liikennemuodoille? Eli tällainen yleinen liikennepassi tai lippu busseille, metroille ja niin edespäin. Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on paljon kysymyksiä. On puhuttu kaupungin saastumisesta. Emme pysty tätä lähteä säätelemään tässä. Nyt me voimme sanoa vain teille, teidän on hyvä tietää, että kun puhutaan kaupunkipolitiikasta, minä teen eh, mietinnön kaupunkiliikenteestä Euroopassa. Emme voi lähteä pakottamaan jäsenvaltioille tai kaupungeille mitään pakotteita tavoitteissa. Se on mahdotonta. Se ei kuulu EUn toimivaltuuksiin. Jotkut sektorit ovat siis valtioiden toimivaltuuksien eli toissijaisuusperiaatteen toimivaltuuksien alaisuudessa. Eli sen, sen takia me asetamme yhä enemmän enemmän tavoitteita. Esimerkiksi kaupunkipolitiikassa Euroopan parlamentin yksi suurimmista tavoitteista on julkilausuma, jonka liikenneministerit allekirjoittivat vuosi sitten. Halutaan vahvistaa pyörän asemaa kaupunkialueilla. Enemmän pyöriä, enemmän pyöräteitä. Nämä ministerit allekirjoittivat tämän julkilausuman ja tuolloin herra Kramer oli val- tämän valiokunnan puheenjohtaja, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että pyörän asema on vahvistettava. Nyt me lainsäätäjinä toimimme siten, että tämä julkilausuma muuttuisi todellisuudeksi ja saisi myös konkretiaa. Ei riitä, että on lakialoite. Komissiohan tekee meille ehdotuksia ja joskus pitää vähän töniä komissiota, että saadaan tuloksia. Joskus me teemme sen ihan hyvin. Tämä teidän pitää ymmärtää, kun saastumiskysymys on tämän vuosituhannen suuri haaste. Maailman terveysjärjestö sanoo, että tämä vuosituhannen sairaus on saaste Euroopassa ja pelkästään dieselin histori tarkoittaa 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Jos emme tee mitään, niin silloin kansalaisten terveys on tässä vaakalaudalla. Sen takia me otamme sarvista kiinni ja, ja saastuminen ei ole vain, että lähdetään säätelemään jotain pienin tavoittein, ei, vaan meidän jokaisella jäsenmaalla pitää olla tahtoa laatia poli- kansallista politiikkaa, jotta tämä saastuminen haudattaisiin pois. Sitten on vielä liikkuvuusta ja toivottavasti nämä eri kysymykset otetaan huomioon. Sitten tuli kysymyksiä Se, nimenomaan te puhuitte alueellisuudesta. Todella iso kysymys. Alueiden yhteentörmäys on sen kaltainen, että meidän täytyy sopeuttaa kaikki pyyntöihin ja vaatimuksiin. Ne ovat erittäin tärkeitä. Häirintä, ahdistelu julkisessa liikenteessä on myös todella suuren luokan kysymys. Minä tiedän, että komis nais asianvaliokunta ryhtyy käsittelemään sitä. Me olemme yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa. Sitten universaalista passista. Tämä on myös liikennevaliokunnan työtä. Enemmän julkista liikennettä, enemmän jaettua liikkuvuutta, enemmän yhteistä liikkuvuutta ja vähemmän autoja. Silloin ollaan vähemmän yksin. Tämä yksi ainut passi on yksi ta- suurista tavoitteistamme tälle valiokunnalle. Me lähdemme harmonisoimaan <clears throat> lippujen toimivuutta. Minä nyt haluaisin kysyä meidän toiselta kutsuvieraltamme, mitä mieltä hän on tästä kaikista koulusta haasteista. Puhuttiin myös vähän meriliikenteestä, sisävesili... Emme käsitelleet meriliikennettä, mutta sisävesiliikenteestä puhuttiin jonkun verran. Me olemme hahmotelleet väyliä meidän huomispäivän työllemme, mutta nyt annan teille vielä puheenvuoron loppuyhteenvetoa varten. Most important challenges are... Kaikkein tärkeimmät haasteet on jo lueteltu tänään iltapäivällä. Ja nyt täytyy kiireesti tarttua niihin. Ja mitä tulee eh, tietosuojaan, niin sehän on aikamoinen taistelu paitsi liikente- liikennesektorille myös yksilöille. on, on muistettava, että nä- näillä gafoilla on paljon paljon tietoa. Google tietää tasan tarkkaan, kuinka monta ihmistä on jollakin asemalla Brysselissä, Pariisissa tai Manchesterissa. Ja jos tätä tietoa on, niin voi operoida liikennejärjestelmiä paljon viisaammin kuin tällä hetkellä teemme. Tässä ollaan nyt aloitettu tällainen liikkuvuussota. Se on todellinen sota, koska aiemmin kun on ollut valkoisia kirjoja tai lainsäädäntöä, niin on todettu, että täytyy vähentää autojen käyttöä, etc. Ähm, no näin, tietysti niin täytyy edelleenkin tehdä, mutta tämä taistelu on ihan erilainen. Meidän täytyy pyr- pyrkiä myös säätelemään näitä uusia tulokkaita. Aina tulee uusia äh, äh, palveluita tai mitä tahansa. Ja tämä kuulostaa ihan vitsiltä, mutta Euroopan parlamentti on puhunut kahden vuoden ajan äh, Interrailista, mutta Flexbussi Äh, tulee käyttöön kahden kuukauden kuluttua. ja 99 eurolla voi äh, ajeskella ympäri Eurooppaa, joten ehkä meidän täytyy vähän nopeuttaa tahtia me täälläkin. Ja mitä tulee äh, maksuttamaan, maksuttamaan liikenteeseen, niin minä kyllä vastustan sitä, koska mitään ilmaista, ilmaista ei ole. Ja minä vastustan sitä. Belgiassa suurin osa työntekijöistä palkkatyöntekijöistä saavat yritykseltä ilmaisen maksuttoman lipun käyttöönsä yritys maksaa. Ja tässä päästään kolmanteen pointtiin, aluesuunnitteluun. Ihmiset voivat asua Brysselin ulkopuolella sadan kilometrin päässä Brysselistä, mutta eivät maksa mitään siitä, että liikkuvat kotoaan työpaikalle. Joten toki sosiaalinen osallistaminen on sosiaalista, se on tärkeää, mutta mutta ilmainen liikenne ei ole ratkaisu. Mikään ei ole ilmaista. Mutta kiintoisaa, kun ajatellaan näiden lippujen ja maksujen ja informaation integroinnin osalta, niin kiintoisaa on se, että voidaan saada paketti ihan samalla tavalla kuin voi olla internetti, televisio ja mm, kännykkä pakettina, niin ihan samalla tavalla voi 50 saada tällaisen liikkuvuuspaketin. Se on tavallaan ikään kuin tällainen liikkuvuuden Netflix. Eli ehkäpä 100-150 eurolla kuukausittain voi päästä käsiksi kaikkiin liikennemuotoihin. Ja voi käyttää vaikka junaa kymmenen kertaa kuussa, voi käyttää auton jakamis, jakamispalvelua ja niin edespäin. Ja nämä palvelut kehittyvät nopeasti Helsingissä, Viinissä, tällaiset palvelut kehittyvät kaiken aikaa. Eli se on tulevaisuutta ja tätäkin päivää. Kiintoisa on se, että 30 prosenttia kotitalouksien budjeteista menee liikenteeseen, mutta näistä 30 prosentista 95 menee ajoneuvoteollisuuteen. Ostetaan auto ja ylläpidetään sitä ja ostetaan polttoainetta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos voimme kehittää tällaisen massiivisen paketin ja kriittinen massa ihmisistä ää, lakkaavat omistamasta oman auton ja käyttävät muita vaihtoehtoja, niin saadaan paljon rahaa kehittää tätä sosiaalista hinnoittelua. Uh, this, yes, I think, I think, yeah. Siinä paljon oikeastaan kaikki. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon edustaja. Kiitos paljon teille, herra Tikkin. Hyvät Euroopan kansalaiset, me olemme nyt jo 15 minuutilla ylittäneet meidän tapahtumallemme varatun ajan. Me jatkamme meidän työskentelymme. Te, teillä on nyt valinnanvapaus. Voitte jäädä tänne kuuntelemaan meidän kokoustamme tai sitten... Aha, haluatte ilmeisesti siis jäädä. Voitte jäädä tänne, mutta me kuitenkin... Eli me jatkamme nyt sitten ihan normaalilla kokoustyöskentelyllä, eli teillä ei ole nyt mahdollisuus esittää kysymyksiä. Olen pahoillani. Nyt MEPit puhuvat ihan oikeista aiheista. Tämä on liikennevaliokunta. Meillä on aiheita. Ja sitten meillä on mietinnön laatioita. Me aiomme käsitellä seuraavaa aihetta. Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen seuranta ja ilmoittaa niin jokaisessa tekstissä meillä on esittelijä, joka siis laatii tämän tekstin. Ja tässä nimenomaisessa tekstissä se on Nikola Kaputo, ja hän tulee nyt kertomaan meille, missä missä vaiheessa hänen työnsä on. Grazie, grazie presidente e complimenti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä aloitteesta. Tämä ehdotus, jonka perusteella halutaan valvoa, seurata hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta, niin tämä ehdotus liittyy siihen, että Euroopan parlamentti haluaa parantaa eurooppalaista liikkuvuutta, tehdä sen kilpailukykyiseksi globaalistikin ja ottaa huomioon myös ilmastotavoitteet. Meillä on järjestelmä, joka joka vielä kaipaa aika paljon, tai meillä on suunnitteilla järjestelmä, joka mielestäni kaipaa vielä aika paljon kehittämistä niin, että voidaan todellakin mitata ja seurata näitä päästöjä reaaliajassa. On, tämä on tärkeää, jotta voidaan määritellä, mikä on näiden raskaiden ajoneuvojen vaikutus. Ja tämä järjestelmä antaa myös toimijoille, tämän sektorin toimijoille tietoa, jota heillä ei vielä ole. Ja Esimerkiksi jos halutaan valita uusi ajoneuvo, niin tämä tieto on kyllä suureksi avuksi. On tärkeää myös pohtia, miten me voimme julkistaa tämän tiedon niin ilman, että äm, aiheutamme epälojaalia kilpailua tai paljastamme arkaluontoista tietoa. On tehtävä ero arkaluontoisen tiedon ja kaupallisesti relevantin tiedon välillä on saatava aikaan myös tasapaino avoimuuden ja markkinoiden hyvän toiminnan välillä. Esimerkiksi ajoneuvojen lukumäärä on täysin julkista tietoa. On kuitenkin sellaista tietoa, joka ei välttämättä ole julkista, mutta jonka täytyy olla esimerkiksi ympäristöviraston saatavilla ja niin edespäin. Kyse on esimerkiksi tiedosta, joka liittyy ajoneuvojen varaosien valmistajien toimintaan ja niin edespäin. On tärkeää, että noudatamme tässä AKI, siis yhteisön lainsäädäntöä ja 82 artiklaa perussopimuksessa. Meidän täytyy siis saada aikaan tasapaino kaikkien eri intressien kesken ja ottaa huomioon sektorin toimijoiden tarpeet. Ja kiinnostuneena keskustelen nyt meppien kanssa tästä paketista. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Kaputto. Nyt näen, että meidän kansalaisemme ovat pikkuhiljaa poistumassa, ei kai se tarkoita sitä, että teidän mietintönne olisi mielenkiintoinen edustaja Kaputta, mutta ehkä kansalaisilla on muita asioita hoidettavina. Haluan kuitenkin kiittää teitä vielä kerran. Kiitos siitä, että tulitte tänne. Olette uudemman kerran tervetulleita. Tämä oli ensimmäinen tämänkaltainen tapahtuma ja aivan varmasti tulemme järjestämään samankaltaisia tapahtumia jatkossa ehkä vähän täsmällisemmän teeman avulla. Kiitos paljon teille ehkä teistä tulevi, jotkut teistä tulevat piirtämään huomispäivän kaupunkeja mutta muistakaa, että huomispäivän kaupungissa liikenne on keskeinen kysymys. Ei ole kysy vain asunnoista ja rakennuksista kaupungeissa. No niin, vielä kerran kiitos. Ja hienoa, että tulitte ihan tänne asti meidän joukkoomme. Voimme nyt aplodeerata teille. No niin, sitten me jatkamme edustaja Kaputon tekstillä ja annan puheenvuoron nyt meidän yhteisesittelijöille. Rova Virkkunen. Yes, thank you, Madam Chairman, and thank you for the European... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös kansalaisille osallistumisesta tähän seminaariin. Muutama kanta liittyen tähän lausuntoon. Mielestäni tämä äh, asetusehdotus, ähm, mitä ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoainekulutuksen seurantaa ilmoittamiseen tulee, on hyvä. Me puhuimme myös siitä, miten hiiltä voitaisiin vähentää liikenteessä, mutta siksi on nyt erittäin tärkeää, että myös raskaat hyötyajoneuvot on tässä CO2-asetuksessa mukana. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Minä tuen tämän ehdotuksen tavoitetta, että saadaan aikaisesti markkinoiden avoimuutta. Mitä sitten matkustajien tulee, niin seuranta ja ilmoittaminen on lisännyt avoimuutta. Ja on erittäin tärkeää, että myös raskaiden hyötyajoneuvojen käyttäjät voivat löytää kaikkein polttoainetehokkaimmat autot tulevaisuudessa tätä kautta ei ainoastaan irrottauduta hiilestä, vaan tuetaan myös innovaatioita ja tätä kautta voidaan myös käyttää polttoainetehokkaampia ajoneuvoja. On myös erittäin tärkeää, kun me tarkastelemme raskaita hyötyajoneuvoja, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että päästövähennyksiin päästään myös, kun kehitetään ratkaisua, joten pahemmin voidaan käyttää suurempia ajoneuvoja, jotka voivat kuljettaa suurempia määriä kerralla. Tätä kautta myödän, voidaan vähentää kustannuksia ja päästöjä. Eli ne, jotka olivat muutama vuosi sitten Suomessa vierailulla, niin te olitte myös näiden ekorekkojen kyydissä, jotka voivat kuljettaa suurempia määriä kerralla. Tämä on ollut todellakin ekologisesti ja taloudellisesti hyvä ratkaisu, että voidaan kuljettaa suurempia määriä. Tässä yritetään saada teknistä tiedo, tietoa CO2-päästöistä ja polttoainekulutuksesta, ja niistä pitäisi tehdä julkisia, ja on erittäin tärkeää, että arkaluontoiset tiedot ovat sellaisia, että ne, niitä täytyy suojata. Kiitokset esittäjälle ja odotan yhteistyötä. Merci beaucoup, Madame Virkkunen. Kiitos paljon, edustaja Virkkunen. Edust... Hvala lijepa. E, budući da emisije CO2 iz teških teretnih vozila čine oko 25... Kiitos paljon puheenjohtaja. Raskaat ajoneuvot tuottavat 25 prosenttia päästöistä liikenteessä ja sen takia nämä päästöt, niin kuin polttoaineen kulutus, äh, ovat sen kaltaiset, että niitä pitää seurata ja niitä pitää vertailla. Sen takia asetus, jota tässä ehdotetaan, tarkoittaa sitä, että kaikkien toimijoiden pitää keskittyä liittyä siihen sillä tavalla, että komissio voisi tutkia sitä ja antaa sille jatkuvuutta. Sen takia puollan tätä ehdotusta ja sen takia puollan myös ehdotusta, jonka valmistelija on tehnyt. Siinä sanotaan, että komission pitäisi käyttää delegoituja säädöksiä eikä toimeenpanevia säädöksiä. Tämän lisäksi pitää vähentää joitakin rajaavia tekijöitä informaation levittämisessä, niin kuin komissio sanoi, vaikka meillä on informaatiota, jota ei välttämättä julkaista, sitä pitäisi voida saada ennenaikaisen pyynnön turvin. Kiitän tässä valmistelija. Ja sitten edustaja Ziile. So as a citizen I am still here, but as a coordinator I have to replace my shadow rapporteurs in this case. Niin pitää nyt korvata tässä varjaesittelijä, joka on ITRE-valiokunnassa tällä hetkellä. Hänen puolestaan haluaisin kiittää Kapuutoa lausuntoluonnoksesta. Ja uskoisin, että tämä komission ehdotus on sellainen, että sitä tulisi parantaa. Meillä on tiettyjä huolenaiheita. Komissiohan haluaa uuden valvontajärjestelmän hiilidioksidipäästöille ja myös uusien rekkojen ja bussien polttoaineen kulutuksesta. Tämä kyllä lisäisi kustannuksia ja siksi emme voi puoltaa tätä ehdotusta. Arkaluontoisen tiedon julkaisuvelvollisuus heikentää yritysten asemaa markkinoilla erityis- erityisesti EUn ulkopuolella, vaikka esittelijä pyrkiikin rajoittamaan sovellusalaa on kuitenkin maita, jotka kilpailevat EUn valmistajien kanssa. Heidän ei tarvitse julkistaa tällaista tietoa, jos eivät vie EU:hun. Tämä on tavoitteiden vastaista. Monen otteeseen äm, tässä lausunnossa esittelijä muuttaa delegoidut säädökset täytäntöönpana säädöksiksi. Jos tämä esitys nyt hyväksytään, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön sääntöjä, jotka perustuvat ähm, puutteelliseen tietoon. Ehdottaisin, että odotamme tätä riittävää tietoa ja meidän täytyy myös analysoida se riittävästi ennen kuin ryhdymme tekemään mitään. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Chair, dear colleague. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Katariina ei voi tänään olla paikalla. Minä luen tässä hänen viestinsä teille. Hyvät kollegat, toivotan komission ehdotuksen tervetulleeksi, joka liittyy uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksipäästöjen ja polttoainekulutuksen seurantaan ja ilmoittamiseen. Olen tyytyväinen siihen, että nyt on seurantaa ja valvontaa standardoiduksi ja joitakin tietoja julkaistaan. Mielestäni täytyy luoda enemmän avoimuutta liikennesektorille. Tätä kautta voidaan lisätä kilpailukykyä eri rekkautovalmistajien välillä. Ja tässä nähdään myös myös, että pitäisikö tiettyjä tietoja julkistaa. Haluaisin myös, että voitaisiin tehdä myös testauksia paikan päällä raskaille hyötyajoneuvoille ja odotan keskustelua tulevaisuudessa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kyllönen. Kiitos paljon, Merja Kyllönen. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Yeah, Mr. Bakahotot is not here, so... Kuten huomaat, niin Bakarto ei ole paikalla, joten vihreältä ei nyt kuulla sitten mitään yksityiskohtia. No, en kuitenkaan myöskään yleisiäkään kommentteja aiottaisi lausua, joten tässä kaikki. Kiitos paljon. Nyt käännyn komission puoleen. Herra Pakuf, olkaa hyvä. Well, um, good afternoon, dear colleagues, and uh, iltapäivää. Haluaisin toivottaa tämän keskustelun tervetulleeksi. Jo päästöt ovat huomattava osa, yksi neljäs osa kasvihuonekaasupäästöistä liikenteessä ja ne lisääntyvät vain, jos ei ryhdytä toimiin. Ja siksi komissio on tässä liikkuvuuspaketissaan sanonut ryhtyvänsä toimiin CO2-päästöjen vähentämiseksi raskaissa hyötyajoneuvoissa. Tämä on ensimmäinen elementti, jossa puututaan näihin päästöihin, eli tässä tarkastellaan seurantaa ja ilmoittamista. Tämä ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia, mutta tätä kautta saamme kuitenkin avoimuutta markkinoille. Tällä hetkellä ei ole standardoituja tietoja, mitä polttoainekulutukseen tulee. Tätä kautta saamme avoimuutta. Ja tämä auttaa myös liikenteen harjoittajia, kun he ostavat kuorma-auton, että tietävät sen tehon ja arvon. Tätä kautta voidaan myös säästää rahaa ja koska tämähän on noin neljännes toimintakustannuksista. Tämä on toki myös hyväksi kilpailulle tuottajien, valmistajien välillä. Tätä kautta saadaan avoimet markkinat ja avoimuutta. Sitten kun kysyttiin, mitä tietoja pitäisi julkaista, mielestäni tässä saadaan tasapaino aikaiseksi avoimuuden lisäämisen välillä markkinoilla, mutta myös arkaluontoisuuden, joten mielestämme tässä pitää saada aikaiseksi tasapaino. Tämä on ensimmäinen askel nyt me työstämme myös päästöstandardeja, mitä raskaisiin hyötyajoneuvoihin tulee. Se on suunnitteilla ensi vuonna. Kiitos. Kiitos ja nyt annan puheenvuoron vielä valmistelijalle. Edustaja Kaput, olkaa hyvä. Solo per, ovviamente, ringraziare. Niin, haluan ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita. Olen iloinen siitä, että ainakin perusasiat on, perusasioista on, ollaan yksimielisiä ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikki hyötyvät suuremmasta avoimuudesta ja meidän täytyy olla vielä kunnianhimoisia tässä. Kiitos paljon edustaja Kaputto. Tarkistusten määräaika on 18. lokakuuta kello 12. No niin. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan osaan, eli nyt jatkamme kokousta suljetuin ovin. Keskeytämme nyt ihan hetkeksi, koska tämä kokouksen seuraava osa ei mene enää verkkoon ja että muut voisivat poistua tältä salista. Jäsenet voivat jäädä saliin, ne jäsenet, joilla on tietoa näistä kolmikantaneuvotteluista. Ja kiitos siitä, että olitte täällä ja tapaamme pian ne, jotka eivät ne, jotka ovat olleet mukana neuvotteluissa, jäävät saliin.